Ja, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, heute sind nämlich nur Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Meidän täytyy nyt aloittaa. Varmaankin tänne tulee vielä lisää kollegoita paikalle. Esitysistan kohtaan yksi. Ilmoitan, että Peter Liisen mietintö kohta 10 lykätään käsiteltäväksi 18. syyskuuta. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt meillä on kaikki kielet kielijärjestelmässämme, myös Kroatia, mutta Viro ja Malta ei ole käytettävissä. Sitten ilmoitan, että nyt on käyty toinen trilogi siviiliväestönsuojelusta Gardinin kanssa 8.7. Ja lopullinen kolmikanta neuvottelu on tarkoitus pitää syyskuussa. e-health workshop järjestetään 24.9. Kutsut esitetään vielä ja sitten neljänneksi kello 15. Tänne tulee Raimasin Pohjois-Saksasta tuleva nuorisoliberaalien vierailijaryhmä, eli he ovat paikalla sitten, kun aloitamme äänestyksemme. Muistutan teille vielä, että meillä on aika tiivis äänestysohjelma iltapäivällä. Muistakaa ottaa korttinne, äänestyskorttinne mukaan, muuten äänestykset eivät suju. Ihan sama sitten, missä vika piilee, henkä puristaa, koska ilman äänestyskorttia äänestäminen ei todellakaan tänään onnistu, koska äänestettävää on koko lailla. Nyt sitten esitys, kohtaan kolme. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan valtion Liettuan ympäristöministerin Valentinas Madsuronisin. Tänään käymme perinteistä keskustelua. Lainsäädännössä on nyt paljon meneillään ja on asioita, joita voidaan saattaa päätökseen tässä puolen vuoden aikana. Eli ongelmia ei oikeastaan ole, mutta paljon mahdollisuuksia, jossa voimme onnistua ympäristökysymyksissä, ilmastokysymyksissä ja kuluttajasuoja. Nämä, nämä ovat kaikki kysymyksiä, joista meidän valiokuntamme vastaa ja kysymykset kiinnostavat kansalaisiamme. Eli tässä on paljon annettavaa, paljon otettavaa. Meillä on takapainotteisuus. Esimerkiksi esittelyssä siitä parlamentti on jo äänestänyt. Jäsenvaltiossa on tulossa myös kahdet tärkeät vaalit. Ja olen sanonut, että olen valmis käymään neuvotteluita kesätauollakin osoittaakseni, että parlamentti todella on valmis edistämään tämän asian käsittelyä mahdollisimman pikaisesti. Sitten ilmanlaatupaketti. Odotamme innolla komissiolta ehdotuksia sen suhteen. Ja on myös asioita, joissa olemme trilogissa päässeet yhteisymmärrykseen. Autot ja hiilidioksidipäästöt. Parlamentti on antanut näissä asioissa todella paljon. On todella tullut lähemmäs neuvostoa, mutta yhden jäsenvaltion painostuksesta yhdessä muiden kanssa on syntynyt lykkäystä asiassa. Ja tällaista en ole koskaan kahdeksan vuoden aikana parlamentissa nähnyt. On ojennettu käsi, on sanottu, että kompromissi on hyvä, kaikki ovat sen hyväksyneet ja sitten toimitaan näin. Tämä on valitettavaa. Toivottavasti saamme asiat jälleen sujumaan ja saamme puitteet ilmastotavoitteille, autopolitiikkaan vuodelle 2020 ja nähdään, miten asiat edistyvät. Koska jos tämä kaikki lykkääntyy, niin silloin meillä tulee aikatauluongelma parlamentissa. Meidän on saatava asiat päätöksellä maalis-huhti kuuhun mennessä ensimmäisessä käsittelyssä. Jos mennään toiseen käsittelyyn, kestää hyvin pitkään ennen kuin saamme mitään konkreettista aikaan. Enkä usko, että tämä on parlamentin etujen mukaista, mutta en myöskään usko, että tämä on neuvoston etujen mukaista, joten tuleva puolivuotiskausi pitää käyttää nyt tehokkaasti, jotta todella kaikki porsareijat tässä asiassa saadaan vielä tilkittyä ja lainsäädäntötoimet jatkuvat ja paketti voi myös astua voimaan. Nyt tänne on tullut paikalle hieman lisää kollegoita. Antaisin puheenvuoron ministerille, jota hän voi pitää esityksensä. Sitten kuulemme koordinaattoreita ja muita parlamentin jäseniä. Hyvä ministeri, olkaa hyvä. Thank you, dear chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille osallistujille tässä tärkeässä kokouksessa. Kiitoksia teidän ajastanne, että tulitte tänne. Tietysti toiseksenne kiitoksia siitä mahdollisuudesta, että pääsin tänne puhumaan meidän painopistealueistamme Liettuan puheenjohtajakaudella. Ja tietysti kiitoksia myös mahdollisuudesta saada kuulla teidän kantanne näistä asioista joiden puitteissa teemme yhteistyötä seuraavan puolen vuoden aikana. Olen ylpeä siitä, että Liettuan kieli, aivan kuten muutkin kielet, ovat Euroopan unionin virallisia kieliä, ja siksi haluaisin jatkaa tätä alustustani tällä vanhalla, kauniilla kielelläni, joka on äidinkieleni. Gerbemas Pirmininkė, gerbiami Europos. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat. Liittoon puheenjohtajakauden johdosta. Minulla on nyt ilo ja kunnia olla täällä puhumassa Liettuan puheenjohtajakauden ohjelmasta toisella vuosipuoliskolla ja kerron meille meidän yhteisistä tehtävistämme ja tavoitteistamme. Ennen kuin esittelen prioriteettejamme, niin haluaisin kiittää ensinnäkin vielä Irlantia puheenjohtajakaudesta hyvästä työstä ja hienosta tuloksista ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tulemme jatkamaan heidän työtään ja koitamme panna ohjelmaa tehokkaasti täytäntöön. Ja tosiaan tulemme panemaan täytäntöön tätä ympäristönsuojelun seitsemättä tutkimuspuiteohjelmaa. Tämä on yksi niistä konkreettisista asiakirjoista, joista löy- jossa on määritelty ö, tarkemmin ja konkreettisemmin näitä. Ja tässä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on tietenkin ö, tärkeää ylipäätään toimielinten ö, toiminnan kannalta – ja haluaisinkin tervehtiä Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Ja toivottavasti he tuovat sitten mukanaan uusia ajatuksia niin, että saamme aikaiseksi tuloksekkaan ja vauraamman Euroopan. Jos ajatellaan Euroopan hyvinvointia ja kasvua, niin tulemme edistämään näitä tavoitteita. Nämä löytyvät, asiat löytyvät myöskin meidän ympäristöohjelmastamme ja ja tässä emme tule onnistumaan ilman parlamentaarikkojen tukea. Ja siksi on hienoa, että voimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä päätöksen tekoprosessissa. EUn Itämeri-strategian täytäntöönpano on meille tärkeä puheenjohtajakauden prioriteetti erityisesti kun tämä on ensimmäinen makroalueellinen strategia Euroopan unionissa, joka on, joka on pantu alkuun täällä Euroopan parlamentissa ja teidän aloitteenne myötä nyt sitten tässä tulemme tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja muiden ö, kiinnostuneiden osapuolien kanssa ja tietysti erityisesti koitamme luoda tällä myös talouskasvua ja työpaikkoja. Ja ö, Itämeristrategian neljäs vuosifoorumi pidetään tänä vuonna Vilnassa 11.12. marraskuuta ja siellä tulemme keskustelemaan kumppanin kanssa strategian täytäntöönpanosta ja tietysti erityisesti keskittyen ympäristönsuojeluun. Yksi tärkeä prioriteetti on myös se, että koetamme huolehtia tehokkaasta ja jouhevasta lainsäädäntöprosessista. Ja olemmekin kiitollisia teidän panostuksestanne ehdotuksiin. Ne tulevat olemaan virstan pöltväitä meidän puheenjohtajakauden haasteidemme kannalta ja Toivottavasti pääsemme yhdessä esteistä ja voimme sitten yhdessä parantaa Euroopan ympäristönsuojelun tilaa. haluaisinkin esittää kiitokseni siitä, että voin tavata Euroopan parlamentin esittelijöitä ja kuulla heidän kantojaan näistä kysymyksistä. Sitten haluaisin esitellä meidän pohjohtajakautemme tärkeitä ympäristöalan prioriteetteja. On selvää, että suojelu on tärkeällä sijalla ja sehän heijastuu tietysti monin aloihin, kuten teollisuuteen, energiaan, kuljetukseen, maatalouteen ja niin edelleen. Ja toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä monien prioriteettien osalta, kuten esimerkiksi mitä tulee asetukseen fluorikaasuista. Toivot, Toivottavasti saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen jo ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä lainsäädäntöhanke antaisi tärkeän viestin kansainväliselle yhteisölle, erityisesti kun Montrealin pöytäkirjan maat tapaavat 25 kerran ja sitten ympäristönsuojeluosapuolet YKssa tapaavat 19 kerran. Ja sitten ABS-asetus, eli geneettisten varojen käyttöä koskeva asetus ja näiden hyötyjen käyttö näköjään pöytäkirjan mukaisesti on myös tärkeä hanke ja toivottavasti myös saamme sen osalta aikaiseksi yhteisymmärryksen ensimmäisessä käsittelyssä. Tarkoituksemme olisi näin sitten ratifioida ensimmäisessä osapuolikonferenssissa Nagojan pöytäkirja. Se tulee olemaan tapaaminen Nagojan pöytäkirjan osapuolten välillä. Ja tämä on meille ympäristöalalla tärkeä prioriteetti. Tämän ABS-asetuksen hyväksyminen olisi tärkeä askel Euroopan unionissa. Ehkä tärkeimpiä viestejä kansainvälisesti. Ja näin pystyisimme sitten myöskin omalta osaltamme panemaan täytäntöön tuota biologista yleissopimusta ja, ja strategista suunnitelmaa sen mukaisestihan Nagojen pöytäkirja pitäisi panna täytäntöön jo 2015. Ja tässä tietysti luotamme, että teemme tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja parlamentti tulee antamaan myös neuvotteluvaltuutuksen seuraavassa täysistunnossa. Sitten ympäristöalan vaikutusarviodirektiivi on myöskin erityisen tärkeä hanke ja toivomme, että pystymme edistämään näitä töitä ja sitten toivomme, että saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen siitä, miten pystytään keskustelemaan tästä arviointimenetelmästä niin, että arviointi voidaan tehdä nopeasti, laadukkaasti ja yksinkertaisella tavalla ilman, että syntyy mitään ylimääräistä hallinnosta takkaa. toivomme, että voimme aloittaa keskustelut ja saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tässä mielessä tietysti huominen äänestyksenne tässä valikonnassa tulee olemaan tärkeää. Toivomme, että teemme tämänkin aiheen parissa tiivistä yhteistyötä lähikuukausina. Sitten toivomme, että saamme aikaiseksi edistystä niin sanotun ILUC-direktiivin eli epäsuoran maakäytön direktiivin, maa, maakäytön vaikutusten direktiivin parissa nyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla on jo käynyt selväksi, että e, tämä epäsuora maankäyttö on todellakin tärkeää ilmastotavoitteidemme kannalta. Ja kesäkuun neuvostossa keskustelimme pitkään tästä ehdotuksesta. Tämän keskustelun myötä nyt sitten olemme saaneet ohjeistusta tämän asian jatkokäsittelyyn. Olen varma, että kaikki kolme toimintaelintä voivat olla samaa mieltä siitä, että epäsuoran maankäytön vaikutusta pitää pystyä minimoimaan – ja toisaalta investointeja varten tarvitaan selkeät perspektiivit ja toisaalta täytyy pystyä myöskin saavuttamaan uusiutuvien energioiden EU-tavoitteet. Seuraamme keskustelujanne tässä valiokunnassa tästä kysymyksestä suurella mielenkiinnolla ja odotamme ensimmäistä mietintöänne, josta vastuuvaliokunta äänestää huomenna. Ja puheenjohtaja on tämän kysymyksen tiimalta valmis hakemaan kestävää ratkaisua muiden jäsenvaltioiden kanssa niin, että saisimme hyötyjä ympäristölle, taloudelle, liike-elämälle ja EU-kansalaisille. Ja puheenjohtajakauden aikana tulemme pyrkimään yhteisymmärrykseen parlamentin ja neuvoston välillä myöskin väestön suojelumekanismista. Sen jälkeen, kun tämä mekanismi tulee käyttöön 2014, niin se tulee hyvin tehokkaalla tavalla ö, edistämään ö, suojautumista tuholta sekä EU-ssa että EUn ulkopuolella. Sitten olemme seuranneet myöskin parlamentin käsittelyä päästökauppajärjestelmästä ja ymmärrämme, että tämä aihe on hyvin monimutkainen ja poliittisesti hankala. Ja sen takia voimmekin onnitella siitä, että olette saaneet parlamentissa aikaiseksi kannanoton siitä. Ja tulemme tekemään jatkossa yhteistyötä ja teemme kaikkemme sen eteen, jotta tähän asiaan löytyisi hyväksyttävissä oleva ratkaisu ja tulemme ponnistelemaan kaikin tavoin, jotta keskustelut asetuksmuutoksesta, joka koskee biosidejä, saataisiin päätökseen. Ja tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntöhanke ja toivomme, että nopeasti neuvostossa saisimme siitä aikaiseksi kannan. Ja sitten CITES, kasvin eläintensuojeluasetus. Tulemme jatkamaan Irlannin työtä sen osalta ja toivottavasti saamme aikaiseksi tästä asetuksesta sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin ja neuvoston välillä. Sitten myöskin aloitamme työt ehdotusten parissa, jotka koskevat ilmas, ilmanlaatua, tulokaslajeja, jätelaivausta ja sitten syksyllä aloitamme myös keskustelut ilman saastumisen strategiasta. Ja näin tarkoitus olisi ottaa käyttöön kunnianhimoisemmat ilmansaastetavoitteet ja keskustella saastumisen ehkäisyn lisätoimenpiteistä. Ja sitten Tulokaslajien osalta toivomme, että saisimme aikaiseksi edistystä keskusteluissa. Tämä ehdotus on tulossa komissiolta piakkoin ja näin saisimme aikaiseksi sitten sitovaa lainsäädäntöä ja pystymme vähentämään näitä kielteisiä vaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle Euroopan unionissa. Sitten metsät. Metsät ovat tietenkin tärkeä luonnon symboli luonnon osalta tietenkin, metsäluonnon osalta meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Tulemme huolehtimaan koordinoinnista kestävän metsänhoidon täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja toivomme, että saisimme aikaiseksi neuvoston päätelmät tästä uudesta EU-välineestä. Ja toivon, että pystymme hyväksymään uuden metsästrategian. E, sen käsittelyssä myös teidän valiokuntanne on mukana. Tämä strategia huomioi kansalliset toimivaltuudet ja myös ilmastosuojelukysymykset ja uusi, uusiutuvien energian kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Sitten toivoisin, että saisimme aikaiseksi yhteisymmärryksen FLECT-asetuksesta ensimmäisessä käsittelyssä – ja meillä on myöskin paljon kansainvälisiä ympäristön, ympäristökysymyksiä, erityisesti ilmastonsuojelun, kemikaalien, ähm, avikoitumisen, biologisen monomuotoisuuden ja metsänhoidon osalta. Ja varmasti Pohjois-Karjalamme tulee olemaan tärkeä, tärkein tapahtuma, kansainvälinen tapahtuma, joka on YK ilmastonsuojelun kokous Varsovassa. Ja lokakuussa neuvoston pitäisi työstää päätelmät, joissa on sovittu neuvoston yhteisestä kannasta tässä konferenssissa. Arvostamme kovasti sitä, miten Euroopan parlamentti on mukana tässä valmisteluprosessissa, kun valmistelemme tätä tärkeää kansainvälistä vuosikokousta ilmastonsuojelusta Varsovassa ja toivomme, että pystymme tekemään myös Varsovassa paikan päällä tiivistä yhteistyötä. Tuossa konferenssissa käsitellään uutta ilmastonsuojelusopimusta, joka tulisi voimaan 2020. Ja siellä keskustellaan myös muista tärkeistä kysymyksistä, ja ilmastonsuojelukysymys tulee olemaan esillä myöskin 16.17. päivä heinäkuuta epävirallisessa ministeritapaamisessa. Ja myös olemme kutsuneet paikalle Kiinan ilmastonsuojelupääneuvottelijan herra Xi Shenzhuan. Ja Tuossa Villan kokouksessa käsitellään myöskin luonnon ö, varojen kysymystä ja ö, moni, biologista monimuotoisuutta selittää liuskekaasun riskiarviointia. Ja toivomme, että meidän kaudellamme saadaan aikaiseksi kaksi sitovaa kansainvälistä sopimusta, nimittäin metsänoidusta ja elohopeasta ja tämän Forest Europe-prosessin osalta toivoisimme, että Euroopan unioni olisi riittävällä tavalla edistettuna neljännessä hallitusten välisessä neuvottelukomiteassa ja myöskin tulevassa ylimääräisessä ministerikonferenssissa Madridissa jossa näiden neuvottelujen tulokset pitäisi sitten vahvistaa. Euroopan unionihan on ryhtynyt aloitteisiin E LHPA yleissopimuksen aikaansaamiseksi ja jo vuosia sitten, neljä vuotta sitten. Ja haluaisin muistuttaa siitä, miten tärkeä oli tuo, on tuo ö, diplomaattikonferenssi 10.11. lokakuuta Japanissa. Siellä tullaan allekirjoittamaan Minamata elohopea yleissopimus. Näin koitamme tuolle. ja siitä, tulevat sukupolvet voisivat elää yhteiskunnassa, jossa ei ole elohopeaa. Ja toivomme, että tämä kansainvälinen sopimus voidaan sitten mahdollisimman nopeasti myös ratifioida. Sitten tulemme olemaan mukana myöskin koordinoimassa Euroopan unionin toimia, jotka liittyvät Rio plus 20 päätöksen toimeenpaloon ja UNEPin vahvistamiseen. Ja erityisen tärkeää tietysti, että Euroopan unionin hyvin edustettuna korkean tason poliittisessa foorumissa, jossa kyse on Rio plus 20 konferenssin kokouksen tulosten täytäntöönpanosta kestävän kehityksen osalta. Tuo foorumi tulee ottamaan hoitakseen poliittisen johdon sen suhteen, miten seurataan kestävän kehityksen täytäntöönpanoa. Ja sitten käsitellään myös ympäristön kysymyksiä avikoitumisyleissopimuksen osapuolikokouksessa, Montrealin pöytäkirjan osapuolikokouksessa sekä myös Bernin yleissopimuksen kansainvälisessä foorumissa biodiversiteetistä ekosysteemipalveluista. toivomme, että voimme yhdessä teidän kanssanne tehdä yhteistyötä ja hallinnoida näitä tärkeitä kysymyksiä kansainvälisissä kokouksissa niin, että EUn johtava asema pysyy näissä ympäristön myös kansainvälisesti. Toivomme, että voimme oppia toisiltamme ja olemme tosiaan riippuvaisia toisistamme näissä tärkeissä prosesseissa, päätöksentekoprosessissa. Koko tämän prosessin ajan tulen pyrkimään siihen, että pystyn hyvin tiiviisti seuraamaan teitä. Tulen olemaan lähellä teitä, kuuntelen teidän ehdotuksianne ja kannanottoja ja kaiken aikaa tulen myös olemaan vierannanne täällä valiokunnassa ja pystyn vastaamaan teille kysymyksiin, jos teillä sellaisia on ja kysymyksiin odotatte vastauksia. Kiitokset mielenkiinnostanne. Olen valmis vastaamaan nytkin kysymyksiinne ja tietenkin haluaisin kuulla kantanne myös näihin prioriteettihankkeisiin, joita juuri teille esittelin. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri, tästä puheenvuorosta. nyt nyt puheenvuoropyyntöjäkin on jo tullut. Ensin otamme koordinaattorit. EPP-koordinaattori Klas ensin. Sitten Lynn McEvan Gerbrandi, Hassi ja Rosbach. Nämä ovat ensimmäiset puhujat. Ja jos sopii, niin käyttäkää kaksi minuuttia. Klas. Kiitoksia. Kiitos hyvä ministeri. Kiitos siitä, että toitte esiin niin monia asioita, jotka ovat tärkeitä. Puhuitte metsästrategiasta ja sanoitte, että kansallinen toimivaltuus pitää myös ottaa metsäkysymyksessä huomioon. Ja haluan myös muistuttaa siitä, että on hyvin tärkeää, että täytyy myös kantaa kansallisesti vastuuta metsäkysymyksissä. Ympäristön ja talouden välinen tasapaino, sen löytäminen on aina tietysti hyvin haastavaa ja kestävyys on tässä hyvin tärkeässä asemassa. Te puhuitte direktiivistä, joka koskee polttoaineiden laatua ja direktiivistä, joka koskee epäsuoraa maa, maankäyttöä, iluk. Asetus siitä äänestämme vielä tällä viikolla valiokunnassamme ja tässä keskustellaan myös neuvostossa. Juuri epäsuoran maankäytön muutos on selvää vaikutukset ovat jo näkymissä. Ja nyt täytyy katsoa, miten näitä vaikutuksia voidaan mitata. Viime viikolla tiedemiehet spekuloivat, että emme ole tässä vielä mitenkään loppuvaiheessa. Ja todella vaatisin teitä, että tuotte keskusteluihin avoimuutta niin, että todella löydetään sopivat mittauskeinot. Parlamentti haluaa että näitä pystytään laskemaan ja laskentamallit eivät ole mitenkään loppuun saatettuja. Ja kysyn, miten haluaisitte puuttua näihin kysymyksiin puheenjohtajakaudellanne niin, että päästään hyvin tuloksiin, että voidaan laskea lähtökohdat, missä nyt mennään, ja voidaan todella vetää tästä oikeat johtopäätökset. Eli pyydän teitä olemaan avomielinen keskusteluissa ja näin pääsemme kaikki yhdessä eteenpäin. Kiitos seuraavaksi Linda Evan, SFD-ryhmän koordinaattorina. Ole hyvä. Thank you, thank you, Kiitoksia, kiitoksia ministeri tästä kattavasta katsauksesta työhön. tämähän on tietysti tärkeä ajanjakso tässä työssä, koska jos meidän pitää sopia asiasta ennen vaaleja, niin meidän pitää sopia niistä teidän puheenjohtajakaudellanne. Joten todella pyrimme saamaan asioita päätökseen. Ja haluamme myöskin käsitellä näitä kiireellisiä asioita, kuten ilmastonmuutos tai vaikkapa Varsovan valmistelut. Ja pohdin sitä, että Miten teidän ne EU nähdään maailmanlahjuisesti näissä neuvotteluissa Varsovassa ja myöskin Pariisin neuvottelujen valmisteluissa? Mainitsitte tämän takapainotuksen ja päästökaupan, josta on puhuttu parlamentista, ja te toivottavasti saatte neuvostossa pian sopimuksen aikaan. Ehkä voitte tästä sanoa. No mitä sitten nämä 2030 tavoitteet? Se, että EU on johtamassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kuinka näette tämän? No sitten toinen asia, joka liittyy myöskin ilmastonmuutokseen. Tämä autojen päästökysymys. Aivan kuten tiedätte, parlamentin ja neuvoston välillä saatiin sopimus 24.6. aikaiseksi. Tämä on kattava sopimus siitä, että kaasu, äh, autojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään. 27. kesäkuuta siitä piti äänestää, mutta koska jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Saksa, painostivat, tämä äänestys peruutettiin ja nyt sitten Irlannin puheenjohtajakaudella ei saatu näitä neuvotteluja loppuun. Ja nyt pohdin tätä. Teillä on vielä yksi kore per ennen kesää 17. heinäkuuta ja pohdin, että mitä tälle asialle tapahtuu. Äänestetäänkö siitä ennen kesää, koska teknisesti ei ole mitään esteitä saada tätä asiaa eteenpäin nyt ja sitten voitaisiin aloittaa keskustelut ja sitten asia saataisiin päätökseen meillä olisi jotakin konkreettista vietävää Varsovaan. Kiitos. Seuraavaksi Jan Gebrandi. Hän on myös yksi varapuheenjohtajistamme. Thank you, minister. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerin tästä esityksestä ja kiitoksia myös sitoumuksesta, jota olette osoittaneet monissakin asioissa, jotka kuuluvat tämän valiokunnan työhön. Täytyy sanoa, että todella odotan yhteistyötä Liettuan puheenjohtajakaudella, jotta pääsemme näihin sopimuksiin. No, nämä asiat, joista puhuit, ovat erittäin tärkeitä. Seuraavat askeleet, joilla voidaan parantaa taloutemme kestävyyttä. No sitten toinen suunta, joka on myöskin tärkeä, ehkä vielä tärkeämpi, ja tämä on se, että tämä EUn talous kytkettäisiin kestävyyteen. Ja jos luen nyt näitä teidän puheenjohtajakauden prioriteettipapereita. Tämä tässä ensimmäisessä kappaleessa sanotaan, että te haluatte keskittyä kestävän kasvuun. Ja tämä on tärkeää, kun linkitetään kestävyys kilpailukykyyn. No, minä en ole vielä kovinkaan kokenut tällä alalla. Eurooppa menettää asemiaan. Esimerkiksi vihreät teknologiainvestoinnit heikentyvät verrattuna muihin maailman maihin. Meillä menee tämä johtava asema, se heikkenee. Eli meidän pitää todella löytää rakenteellisia uudistuksia, että voimme pelastaa tämän järjestelmän. Ja kysyisinkin teiltä, että tämän ympäristöneuvosto esityslistan lisäksi, mitä muita asioita ajattelette esimerkiksi kilpailukyky alalla, Euroopan tämän ydintalouden alalla, eli miten sillä alalla voimme keskittyä näihin ympäristökysymyksiin, koska se on se taistelu, joka meidän pitää voittaa sen lisäksi, mitä työtä teemme omilla rintavilla. Eli miten suhtaudutte näihin muihin aloihin? Seuraavaksi Satu Hassi, vihreiden koordinaattori. Uh, Kiitoksia ja kiitokset myös ministeri Matsuronikselle, että hän tuli tänne keskustelemaan Tehän jo, herra ministeri, luettelitte koko joukon kysymyksiä, joiden osalta ensimmäinen käsittely on jo käyty parlamentissa. Ja niin kuin Linda McEvans sanoi, niin meillä ei ole hirveästi aikaa enää saada päätöksen näiden asioiden käsittelyä tällä toimikaudella, joten meidän kannaltamme nyt on ehkä sitten kiintoisinta, että kuinka kunnianhimoisia te olette omalla puheenjohtajakaudellanne ja olette ehkä tietoisia siitä, että useinkin on käynyt niin, että pikkumaat itse asiassa ö, onnistuvat hyvin puheenjohtajakaudellaan ja sitten saavat kiitosta hyvästä johtajuudesta neuvostossa, niin kuin esimerkiksi edellisessä täysistunnossa me Irlantia kiiteltiin kovasti tehokkaasta puheenjohtajakaudesta ja myös Kypros sai kiitokset samasta syystä. Ja haluaisin kuulla, että miten päättäväisesti aiotte viedä päätöksen nuo käsiteltävänä olevat asiat ensimmäisessä käsittelyssä, niin että saataisiin aika kompromissi. Kuinka sitoutunut olette Ja sitten tosiaan nämä kansainväliset eh, ilmasto suojeluneuvottelut, eh, jotka Linda Evans, McEvans myöskin mainitsi, niin täällähän tietysti myöskin sitten tämä eh, kunnianhimon taso on tärkeä. Tiedämme, että tosiaan tulossa on seuraava ilmastonsuojelun osapuoli kokouksen puheenjohtajuus kokouspuolessa puolessa ja se ei ehkä ole kaikkein tehokkain tai innokkain ilmastonsuojelun edistäjämaa maailmassa. Eli miten te sitten omalta osaltanne valtiona voisitte edistää sitä, että tästä osapuolikokouksesta tulisi menestys? Ja toivoisin, että nopeasti voisitte sitten ihan muodollisestikin viedä neuvottelut päätökseen siitä sopimuksesta, joka on tehty ähm, neuvoston ja parlamentin välillä autojen ja rekkojen päästöistä. Anna Rosbach. Kiitos. Seuraavaksi Anna Rosbach, ECRn koordinaattori. Kiitos. Puhun omaa äidinkieltäni. Lämpimästi tervetuloa valiokuntaamme, hyvä ministeri. Olemme innoissamme hyvästä yhteistyöstä kanssanne. Ja hienoa, että teillä oli näin. Teillä on näin kunnianhimoinen ohjelma. Toivotamme teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne. Toivottavasti meille tärkeitä asioita saadaan vietyä loppuun. Itse olen kotoisin teidän laillanne Itämeri-valtiosta, ja siksi kysynkin teiltä, mitä teemme tälle erittäin saastuneelle merelle. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Tämän tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin. Ja usein ihmisiä suositellaan olemaan syömättä liikaa kalaa tästä saastuneesta merestä. Mikä kantanne on? kun halutaan puuttua tähän saastumiseen. On muita Itämeren valtioita, kuten Venäjä, jotka eivät välttämättä paranna meren tilaa. Ja sitten toiseksi, miten haluatte tehdä toimista tehokkaampia? Ette halua lisää byrokraattisia esteitä, mutta tilanne on kuitenkin se, että ympäristölainsäädäntöä ja muuta tulee koko ajan lisää, mutta täytäntöönpano takkuilee. Me myös laadimme usein lainsäädäntöä, joka on keskenään hyvin ristiriitaista. Joten eikö olisi syytä katsoa näitä sääntöjä, jotka usein johtavat myös kansalaisia harhaan. Viljelijät, yrittäjät ja kansalaiset, heidän on hyvin hankalaa hahmottaa tätä kokonaisuutta, nähdä metsäpuilta, puilta. Joten on tärkeää todella tehdä ihmisille selväksi se, mitä he voivat tehdä, mitä he eivät saa tehdä. Kiitoksia, Rosbach. Nyt pääsemme ensimmäisen kysymyskierroksen loppuun. Ja nyt ministeri, saatte mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Moi. Aš tikrai norėčiau padėkoti už labai... Kiitoksia. Ja haluaisin kiittää hyvistä kysymyksistä, joita esititte. Ja lähtisin ehkä liikkeelle Krista Klassin kysymyksestä. Tämä koski eh, ILUK-direktiiviä ja metsiä. Jos ajatellaan metsästrategiaa, niin jäsenvaltioillahan on toimivaltuudet sen osalta ja silloin tietysti jäsenvaltioiden toimet ovat erityisen tärkeitä. Tämä täytyy ottaa huomioon silloin, kun haetaan soveliaita ratkaisuja tämä ILUK, epäsuoran maankäytön muutosten e, direktiivi, sen osalta e, näkemykset e, eriävät, koska tuo viiden prosentin raja on kiistanalainen, mutta toisaalta jäsenvaltiot toki ymmärtävät sen, että ratkaisu on löydyttävä ja puheenjohtajana me sitten kovasti ponnistelemme, jotta keskusteluja saataisiin eteenpäin ja voisimme neuvotella asioista niin, että löytyisi ratkaisu, joka tyydyttää sekä neuvostoa että parlamenttia ja tietysti myös komissiota, kaikkia kolmea toimielintä siis. Sitten ähm, pari näkökohtaa Linda McEvansin äh, kysymyksistä, miten Eurooppaa tarkastellaan näin maailmanlaajuisesti ilmansuojelu, ilmastonsuojelukysymyksissä. No tämä on äh, aika oleellinen kysymys, mutta tällä hetkellä meille ö, äh, jäsenvaltioille, Euroopan unionin jäsenvaltioille on tärkeää löytää yhteinen nimittäjä ja jonkin, kehittää jonkinlainen yhteinen visio. Muussa tapauksessa Varsovan kokouksessa osapuoli 19. osapuolikokouksessa, jos meillä ei ole yhteistä kantaa eikä yhteistä strategiaa, niin me olemme aika heikoissa kaantimisen neuvotteluasemamme puolesta. Eli täytyy löytää yhteinen nimittäjä. Ja sen löytäminen on vaikeaa tulevan. Jos eh, yhteistä nimittäjä löydy, niin myöskin eh, tulevan sopimuksen muokkaaminen tulee olemaan vaikeaa. Ja yritämme saada tämän aikaiseksi ennen Varsovan kokousta ja myös Varsovan kokouksessa niin, että meillä on siellä, eh, olemme saaneet se yksityisen kannan ja sitten haemme tietysti muitakin metodeja vielä, että 2015 saataisiin aikaiseksi Pariisissa ihan konkreettisia tuloksia uuden ilmastonsuojelusopimuksen eteen, jonka pitäisi tulla sitten voimaan 2020. Sitten päästöt ajoneuvoista. Tämänhetkisessä tilanteessa käymme, tulemme aloittamaan kuulemiset muiden jäsenvaltioiden kanssa. Mutta ensin pitää miettiä sitä, saammeko kannallemme enemmistön tuen vai voiko syntyä päätöksetön estävä vähemmistö. Ja kun tätä kysymystä selvitellään valiokunnassa, niin sitten täytyy päättää jatkotoimista. ja tarkastella yksittäisten jäsenvaltioiden kannanottoja tähän kysymykseen. Ja sitten pitää katsoa, että pitääkö, eh, voisimmeko saada aikaiseksi yhteisen kannan neuvostossa. ja Jan äh, Gerbrandi äh, esitti vaikean kysymyksen. joka ei liity pelkästään ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun, vaan vähän laajemmankin kysymyksen. Nämä, näistä kysymyksistä kyllä keskustellaan neuvostossa ilmastonmuutosneuvottelujen yhteydessä. Tai että meidän täytyy pitää muistaa mielessä myös nämä kunnianhimoiset tavoitteet ja kilpailukykymme säilyttäminen. Ja kilpailukykymme parantaminen. Ja tulemme neuvostossa myös jatkossa keskustelemaan jäsenvaltioiden kesken tästä kysymyksestä. Mutta emme tietenkään voi unohtaa näiden neuvottelujen yhteydessä kilpailukyky kysymystä kompromissi neuvotteluissa tulee ottaa huomioon myös tuleva talouskehitys. Sitten Satu Hassin kysymys. Kiitokset ensinnäkin luottamuksestanne. Eli kiitokset ensinnäkin siitä luottamuksen osoituksesta eh, pieniä jäsenvaltioita kohtaan. Sanoitte, että pienet puheenjohtajavaltiot ovat kovin kunnianhimoisia. Mutta kaikki päätöksenteko kuitenkin edellyttää yhteisymmärrystä, yhteisen kannan muodostamista. Ja siksi kun kyseessä ovat kunnianhimoiset tavoitteet, maksimaaliset tavoitteet, niin silloin on tärkeää, että myös haetaan kompromisseja maksimaalisesti niin, että saadaan aikaiseksi ihanteellinen ratkaisu ongelmiin niin, että meidän täytyy siis todellakin aina ponnistella ihanteellisten ratkaisujen löytämiseksi ja hakea siis yhteisymmärrystä eriävien kantojen välille. Tuo, mainitsin tuon fluorikaasuasetuksen, ABS-asetuksen, ILUK, direktiivin ja myös direktiivin, joka koskee ympäristövaikutuksia, FLECT, direktiiviä ja näiden osalta tietysti koitamme maksimaalisesti päästä yhteisymmärryksen tuloksiin, mutta sitten saa nähdä kuinka kompromissia hioessa näille tavoitteille käy. Sitten Anna Rosva eh, kyseli Itämeren saastumisesta. Tämä on meille erittäin tärkeä kysymys ja kiitän teitä tästä kysymyksestä. Liettuahan on myös Itämeren rannikkovaltio, aivan niin kuin teidänkin kotimaanne. Ja Näitä kysymyksiä aivan varmasti tullaan käsittelemään puheenjohtajakaudellamme hyvin intensiivisesti. Ja tuo neljäs vuosifoorumi, joka kokoontuu Vilnassa marraskuussa, siis ensimmäinen 12, 11. 12 marraskuuta, niin siellä on hyvin korkean tason osanottajia myös Euroopan parlamentista ja jäsenvaltioista ja myös muista valtioista sekä ympäristönsuojelujärjestöistä. Ja käsittelemme Itämeren pilaantumista siellä aivan erityisesti. Mutta kiitoksia vielä kertaalleen näistä kiintoisista kysymyksistä. Vielen Dank. Dar jeigu galima, e, e, e, ponia Ana buvo uždavė klausimą dėl mūsų teisės aktų vientisų. Niin, Rospa Rosbach peräsi lainsäädännön jatkuvuutta ja sitä, miten saamme luottamuksen kansalaisilta. Totta kai lainsäädäntöprosessi tulee olla avointa ja läpinäkyvää ja kansalaisten täytyy olla mukana lainsäädännön muokkaamisessa. Ja toivomme, että omalla puheenjohtajakaudellamme nämä lainsäädäntöhankkeet myös edistyvät sillä tapaa kuin mitä tekin toivotte. Ah, okay. Gut. Äh, ich lese einmal die Kollegen vor, die sich... Äh, Nyt luen täältä luettelon puhuva ehdokkaista Jolaine Bokunaite, Bas Eichhaut, Pavel Bok, Lubuchevska, Corinne Lepage, Palechkis, Sofia Koni. Jäikö tässä joku nyt huomaamatta? Tatarella. Näin. Suljen sitten puhujalistan. Ensin Morkunaite. Labai malonu ministrė matyti jūs ir pasveikinti čia šiandieną. Hyvä ministeri. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne ympäristövaliokuntaan. On oikein hienoa, että puhutte. Täällä vielä Liettuakin. Me varmasti teemme tässä puolen vuoden aikana tiivistä yhteistyötä tällä valmistelukaudella. Puhumme usein siitä, että yhteiskunta pitää saada mukaan ympäristölainsäädännön valmisteluun. Ja haluaisin viitata tässä Orhus yleissopimukseen. Liettuan puheenjohtajakaudella varmasti ponnistellaan sen eteen, että tätäkin kysymystä saadaan käsiteltyä. Ja sitten toinen kysymys koskee liuskekaasua. Odotamme komission ehdotuksia aiheesta. Komissio on sanonut tekemässä ehdotuksen jo heinäkuussa ja haluaisin kysyä teiltä, tiedättekö te jotakin tarkempaa komission suunnitelmista liittyen liuskekaasun sääntelyyn ja direktiivin, joka koskee ympäristöriskien arviointia tässä varmasti liuskekaasutkin pitää ottaa huomioon. Kiitos. Nyt pyytäisin teitä käyttämään puheenvuoroissanne korkeintaan puolitoista minuuttia. Muuten emme ehdi käydä kaikkia puhuja läpi, että tänne on tulossa vielä toinenkin ministeri. Ja tärkeitä äänestyksiäkin on tulossa. Bas Aishout seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille siitä, että olette täällä paikalla. Olen täällä. Niin, ja odotan teidän puheenjohtajakauttanne ja että saadaan tämä fluorikaasu asia päätettyä tämän vuoden loppuun mennessä ja toivottavasti ennen kuin menemme Varsovaan. Eli jos katsotaan Yhdysvaltoja, Kiinoja ja Kiinaan ja heillekin tämä fluorikaasu on prioriteetti, niin Euroopan näkökulmasta meidän pitäisi todella toimia ja kunnianhimoisella tavalla. Ja on selvää, että eh, parlamentti on ilmaiset kantansa, hyväksynyt kantansa kesäkuussa, joten olemme valmiita neuvottelemaan, ja toivottavasti Liettua puheenjohtajakaudellaan eh, saa eh, sitten neuvoston kannan vahvistettua, jotta meillä on sama, olemme samalla linjalla. No sitten Minulle on hieman epäselvää, että mitä aiotte tehdä, joten pyytäisin toisista hieman äh, tarkemmin. Esimerkiksi tämä takapainotus. Parlamentti, Matias Grote sanoi, että hän on valmis neuvottelemaan kesällä. Eli voimmeko odottaa neuvoston kantaa ennen kesää? No sitten 2030 neuvottelu. On selvää, että parlamentti haluaa vapaat tavoitteet, mitä Liettua puheenjohtajakaudella aikoo tehdä, jotta neuvosto saisi vankan kannan syksyn mennessä, koska meidän pitää saada tätä asiaa eteenpäin nopeasti, jotta voimme jatkaa myöskin kansainvälisellä tasolla neuvotteluja. Jos EU ei jatka kansainvälisellä tasolla, niin miten sitten edetään, eli konkreettisempia suunnitelmia. No sitten nämä hiilidioksidipääset autoista. Minulle ei ole aivan selvää, mikä tilanne on, koska meillähän on sopimus jo olemassa. Meidän pitää vain koreperissä saada se sovituksi. Eli aikooko Liettua tehdä selväksi, että koreperissä pitää äänestää ennen kesä taukoa, koska sopimus on olemassa ja pitää vain sanoa kylmä, kyllä. Ja jos Saksassa on vaalita, mitä, niin se ei ole meidän ongelma. Ja jos eh, Bevari eh, sponsoroi Liettuan puheenjohtajan kautta, niin silläkään ei ole mitään tekemistä tämän itse asian kanssa. Okei. Okay. Next. Selvä. Seuraavaksi Pavel Pok. Sure, thank you, <laughs> minister. I'm happy. Kiitoksia, kiitoksia ministeri. Olen iloinen, että olette täällä paikalla, koska teidän maanne oli ensimmäinen, jossa kävin vierailulla tämän rautaisiripun laskeutumisen jälkeen ja muistan erittäin hienosti teidän kauniin luontonne. Ja siksi olen tyytyväinen, että kuulen teiltä Eh, tästä tulokaslajidirektiivistä, että se on yksi teidän painopistealoja. Komissio on valmistellut tätä direktiiviä vuosien ajan ja nyt sitten tätä on lykätty yli vuodella ja sitä ei ole vielä tuotu parlamenttiin käsiteltäväksi. Teidän puheenjohtajakautenne on kolmas kausi, jota pyydän nopeuttamaan tätä prosessia. Teillä on varmasti vakavia ongelmia myös herra Noskin kanssa teidän maassanne. Matsigatianum oli minun maassani ongelma. Jos me emme keskustele tästä teidän kaudella, niin komission pitää saada tämä asia parlamenttiin välittömästi. Ja olen Roskin kanssa neuvotellut muutamiakin kertoja viime kuukausien aikana, mutta mitä on tapahtunut, joten kysyisin teiltä, että haluaisitteko jotenkin luoda jonkinlaista painetta tässä asiassa. Kiitos. Tässä välissä toivotan vielä tänne tervetulleeksi vierailijaryhmän siellä viimeisessä takarivissä. He ovat Vuoren alueen maanviljelijöitä, tulivat tänne tänään Sofi Okonin kutsusta. Tervetuloa! Seuraavaksi Chaba. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да пожелая успех. Kiitokset. Ensinnäkin haluaisin toivottaa kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne. Toivottavasti nämä parlamentin ja neuvoston ponnistukset tuovat edistystä ympäristöalalle kaiken kaikkiaan. Ja jotta pääset eteenpäin kaikkien näiden asioiden kanssa, jotka pitäisi saada päätökseen. Mainitsitte yhtenä prioriteettina tuon jätedirektiivin ja ylipäätään jätekysymyksen ja haluaisin ottaa esille yhden ongelman, joka liittyy jätteisiin, nimittäin valtamerien saastumiseen. Tämä on erittäin tärkeä ongelma ja tietysti liittyy laajemmin yleiseen ympäristön tilaan maailmanlaajuisesti. Minä synnyin Bulgariassa. Bulgaria on Mustameren rannikkovaltio ja Mustameri on osa Euroopan unionin mm, ulkorajaa. Ja haluaisin tietää, kuinka äh, haluaisitte e, ponnistella puheenjohtajakaudellanne e, merien pilaantumista pilaantumisen äh, torjumiseksi. Aiotteko seurata jotenkin tätä säästämistä ja äh, tilastoja ja valvontaa tällaisten jätteiden ja saastumisen osalta. Tiedämme, että äh, meret ovat talouskehityksen kannalta tärkeitä. Siellä on satamia ja toisaalta sitten myös matkailua. Ja jotta saisimme aikaiseksi kestävää talouskasvua, niin meidän täytyy löytää jonkinlainen tasapaino ja tiukkoja lainsäädännöllisiä ratkaisuja merten pilantumista vastaan. Kiitos Rauha Lupseva ja sitten Corinne Lepage. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että olette tulleet tänne tänään. Ensimmäinen huomio, aivan kuten olet, juuri sanoitte, äsken, niin on tärkeää, että äänestämme tästä sopimuksesta, joka liittyy näihin ajoneuvoihin, päästöjen. Eli meidän pitää olla todella tiukkoja myöskin neuvostossa. Sitten toisekseen tähän klassin äh, kysymykseen, joka liittyy näihin biopolttoaineisiin. Me äänestimme, en, äänestämme tästä Envi-valiokunnassa huomenna aamulla. En aivan ymmärtänyt, kun puhuitte tästä viiden prosentin alueesta metsäalueesta. En ehkä aivan ymmärtänyt, että mitä tällä tarkoititte. Ja hyvä, että olette kiinnostuneet tästä ilokasiasta. Se, haluaisin tietää, aiotteko tukea sitä, tätä metodologia vaatimusta ja myöskin eh, tästä toisen sukupolven biopolttoaineista ja siihen liittyvästä asiasta. Kiitos. Seuraavaksi Palečkis. gerbiamas ministre, tikrai malonu jūs matyti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, on hienoa saada toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Ja muistuttaisin kollegoita siitä, että Liettuan ympäristöministeriötä kritisoitiin aikaisemmin varsin laajasti, mutta nyt ministeriö kerää todella kehuja. Hyväksyntä kansalaisten keskuudessa on kasvanut, koska asuin kiinteistöjen remontointiohjelma on alkanut. Tämä on tärkeää taloudellisen kehityksen kannalta ja kysyisin teiltä, minkälaisia kokemuksia olette keränneet muista jäsenvaltioista tämän saneerausohjelman osalta ja mitä ohjeita ehkä voisitte antaa sitten muille jäsenvaltioille? Kiitos. Seuraavaksi Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että niin kuin ryhmääni tässä puhuttelitte. Pyrimme, haluaisin kiittää tästä, koska tämä on hieno asia, koska siellä on maanviljelijöitä ja toimittajia niin edelleen. Kiitoksia tätä. Kiitoksia ministerille, että olette täällä tänään puhumassa meille. Ja haluaisin puhua erittäin arkaluontoisesta asiasta. Euroopassa, täällä parlamentissa ja minun maassani, tämä on tämä liuskekaasukysymys. Teidän maanne Liettua aikoo monipuolistaa näitä resursseja, näitä energiavaroja ja vaikuttaa siltä, että teillä on tällaista liuskekaasuvaraa ja se on tärkeää. Se voi tyydytä teidän tarpeenne jopa yli 30 vuodeksi, ja tämä vaikuttaa kiinnostavalta mahdollisuudesta. Tämä varanto on sellaisessa maaperässä, joka on suotuisa investoinneille, ja vaikuttaa siltä, että te te tutkia tätä aluetta tietyllä Liettuan, Liettuan alueella ja julkinen mielipide on melko hajanainen tästä asiasta. Julkinen mielipide, sillä e, pelätään esimerkiksi saastumista, ilman saastumista, mutta myöskin e, maaperän saastumista. Mikä on teidän kantanne, teidän hallituksenne kanta tähän arkaluontoiseen kysymykseen? Kiitoksia. Vielen Dank. Als Kiitos, Roksi Tatarella. Tervetuloa hyvä ministeri valiokuntaamme. Toivotan Liettualle kaikkea hyvää sen puheenjohtajakaudella. Signor ministro, le pongo un problema. Hyvä ministeri, esittäisin teille hyvin yksinkertaisen ongelman. Asiakokonaisuus, joka koskee hiilidioksidipäästöjä kaupallisissa ajoneuvoissa, on aika pitkällä, eikä kukaan näytä sitä kovinkaan voimakkaasti vastustavan, vaan neuvottelut on viety päätöksen Irlannin puheenjohtajakaudella. Enkä näe mitään estettä sille, että tämä voitaisiin hyväksyä 17 heinäkuuta ministerineuvostossa. Ja haluaisin teiltä vielä vahvistuksen asiaan. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet puhuja luettelomme loppuun. Tässä puhuttiin autoista, hiilidioksidipäästöistä. Täällä mainittiin kaupalliset ajoneuvot. Ja on hyvin tärkeää, että kaikki toimielimet luovat toimintapuitteet mahdollisimman pikaisesti. Ja siksi olisi hienoa kuulla, milloin neuvosto toimii asiassa. Hyvä ministeri, saatte vielä loppupuheenvuoron. Ačiū labai, gerbiami e, komiteto nariai. Kiitoksia. Kiitos kovasti näistä kysymyksistä, hyvät valiokunnan jäsenet. On hienoa, että kysymyksiä tuli näin paljon ja kysyisin jo puheenjohtajalta, eikä meidän pitäisi suunnitella tässä jo seuraava kokoontuminen. Nämä kaikki kysymykset olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia. Ja on aivan selvää, että kun käsittelemme näitä kysymyksiä seuraavan puolen vuoden aikana, niin meidän on tehtävä yhteistyötä. kiitän kysymyksestä, joka liittyy Orhusin yleissopimukseen ja liuskekaasuihin. Yleissopimus on yhä päivän polttavampi. Vuonna 2003 komissio teki ehdotuksia, jotka eivät kuitenkaan tuolloin saaneet taakseen tukea. Nyt haluamme jälleen aktivoida toimet, joilla yhteiskunta saadaan mukaan toimiin – mutta tämän edellytys on se, että komissio käy vielä ehdotuksensa läpi ja kun saamme ne uudelleen, sen jälkeen niistä voidaan keskustella oikealla tavalla. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä komission uusia ehdotuksia. Sitten liuskekaasu. Monet parlamentin jäsenet puhuivat liuskekaasusta – Tämä kysymys on varsin arkaluontoinen ja sanoisin, että ennen puheenjohtajakauttamme kaikkien jäsenvaltioiden ympäristöministerit tapasivat ja keskustelivat varsin kattavasti tästä kysymyksestä. Kysymys on monimutkainen ensinnäkin, koska Tämä on taloudellisesti äärimmäisen tärkeä kysymys. Tällä varmistetaan joskin jäsenvaltioissa energian riippumattomuus. Jossakin jäsenvaltioissa liuskekaasun käytönoton jälkeen energian hintoja on pystytty laskemaan. Ja toisaalta kuitenkin tässä pitää ottaa huomioon myös ympäristönäkökohdat. koska meidän pitää välttää liuskekaasun aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Ja tästä keskustellaan kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi 16. ja 17. heinäkuuta järjestettävän epävirallisen kokouksen esityslistalle on otettu keskustelu liuskekaasusta. Toivottavasti tuossa kokouksessa myös komissio, tai tämän kautta sitten komissio voi työstää kantansa, jota sitten odotamme ensi syksynä. Sluuten alueen liuskekaasun kaivaminen. Tässä on nyt äh, tarjouskilpailu käynnissä. On tärkeää, että ympäristönormeja kunnioitetaan ja totta kai me kysymme myös julkista mielipidettä ja hyväksyntää hankkeelle. Ja vasta sen jälkeen sitten ryhdymme konkreettisiin toimiin. Pyrimme toimimaan tässä varoen, emmekä halua hätiköidä. Sitten äh, Eichhout, hän mainitsi fluorikaasut. Tältä osin haluamme jatkaa edeltäjiemme jo aloittamaa työtä, erityisesti Irlannin aloittamaa työtä. Myös kansainväliset säännökset ovat hyvin tärkeitä, koska tässä on tiettyjä kytköksiä Montrealin pöytäkirjaan. Ja me todella tulemme käsittelemään aktiivisesti näitä kysymyksiä. Tämä se on yksi puheenjohtajakautemme tärkeimpiä asioita. Sitten tämä päästökauppaan liittyvä takapainotteisuus, takapainottaminen. Parlamentin äänestyksen jälkeen ja toimielinten kannanmuodostuksen jälkeen aloitamme työt työryhmässämme Totta kai tulemme tekemään kaikkemme sen eteen, että myös tällä alalla päästään eteenpäin ja että neuvotteluihin päästään mahdollisimman pikaisella aikataululla parlamentin kanssa. Mutta meidän on tässä vielä palattava työryhmiin, kuulla jäsenvaltioiden mielipiteitä, mutta pontta ei tule puuttumaan asioiden käsittelyssä. Sitten hiilidioksidipäästöt autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista. Jotkut parlamentin jäsenet halusivat kuulla kantamme näihin kysymyksiin. Haluamme ensin vähän tunnustella asian tilaa neuvoston puolella ja kuten jo sanoin, aiomme 17. heinäkuuta Koreperissa käydä keskustelua tästä kysymyksestä, jotta pääsemme selville kannoista ja siitä, minkälaisia näkemyksiä neuvostossa asiasta on. Puheenjohtajavaltiona tulemme tekemään kaikkemme, jotta tätä asiaa saadaan edistettyä, mutta tähän tarvitaan tietysti jäsenvaltioiden hyväksyntä ja yhteisymmärrys. Ilmastonmuutos ja energia poliittiset toimet vuoteen 2030 asti. Komissiolta on tullut vihreä kirja koskien strategiaa vuoteen 2030 asti. Ja Liettua valmistelee julkisia kuulemisia ja strategian esittelyä. Ja tältä osin aiomme käydä keskustelua syyskuussa epävirallisessa energiaministereiden kokouksessa. Toistan vielä. Liettua järjestää julkisia kuulemisia jotka liittyvät tätä strategiaa. Keskustelua tullaan käymään siis työryhmissä ja ministerineuvostossa. Sitten tulokaslajikysymys. tulokaslaji asiakokonaisuus on hyvin tärkeä. Kiitän teitä tästä kysymyksestä. On tärkeää, että biologinen moninaisuus säilytetään jäsenvaltioissamme ja siksi on olennaista käsitellä tätä aihetta. Tämä on yksi puheenjohtajakautemme painopistealueita ja aiomme käsitellä asiaa aktiivisesti. Sitten bulgarialaiskollega viittasi meriin ja vesistöihin päätyvistä jätte, päätyviin jätteisiin. Olemme keskustelleet Mustan meren saastumisesta – ja tuossa keskustelussa tuotiin esiin tärkeitä kysymyksiä. Totta kai tätä jäteongelmaa on käsiteltävä. Vuonna 2014, kun ympäristödirektiiviä, jätedirektiiviä uudelleen tarkastellaan, tullaan käsittelemään myös näitä kysymyksiä. Sitten nämä kevyet hyötyajoneuvot ja niiden saasteet ja päästöt. Totta kai otamme tähän joustavan kannan. Se on välttämätöntä, jotta voimme päästä tyydyttävän lopputulokseen. Olemme kunnianhimoisia, sitkeitä, mutta varmasti tarvitsemme myös tiettyä joustavuutta, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia. Sitten ILUK-asetus. Tulemme, tulemme pyrkimään tässä kestävään ratkaisuun ja tähän liittyviä ehdotuksia on useita, mutta pyrimme todella löytämään sellaisen ratkaisun, joka lähentää kaikkien kolmen toimielimen kantoja. Seuraamme keskusteluja tästä direktiivistä ja toivomme, ja odotamme innolla valiokuntanne äänestystä. Tietysti keskustelut jatkuvat myös neuvostossa ja yritämme löytää hyväksyttävän ratkaisun, jotta todella saamme konkreettisia edistysaskeleita aikaan. Kiitän Palechkisia. Tervetuloa tervetuloa toivotuksesta ja kysymyksestä, joka liittyi asuinkiinteistöjen remontoimiseen, kunnostamiseen. Tämä on taloudellinen kysymys, joka liittyy myös energian säästöön. Olemme päässeet jo monessa asiassa eteenpäin. Olemme katsoneet tässä esimerkiksi Saksan ja muiden jäsenvaltioiden kokemuksia. Olemme ammentaneet niistä. Olemme katsoneet vielä kerran kaikkia etuja ja haittoja, analysoineet niitä. Ja on itsestään selvää, että voimme vaihtaa kokemuksiamme sitten muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos näin toivotaan. Sitten vielä, onko niin, liuskekaasu, mahdollisuudet Liettuassa. Tässä jo hieman toinkin esiin sitä, että keskustelut ovat tästä käynnissä yhteiskunnassa. Mutta jotta päästään tehokkaisiin ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin. Tarvitaan todella kattavaa, kaikki sidosryhmät mukaan ottavaa keskustelua. Tähän pyrimme Liettuassa ja puheenjohtajakautemme aikana aiomme myös epävirallisella tasolla palata asiaan, jotta löydettäisiin paras mahdollinen ratkaisu. Sitten Tatarella. Pyydän anteeksi siitä, että äänsin nimenne väärin. Hiilidioksidipäästöt kevyistä hyötyajoneuvoista. Jotta ei tehtäisi hätiköityjä päätöksiä, uskomme, että ensin on istuttava neuvottelupöytään neuvostossa ja siellä on etsittävä sitten viisaita ratkaisuja, tehtävä viisaita päätöksiä. Ja puheenjohtaja valtiona pyrimme kattaviin ongelman ratkaisuun mahdollisuuksiin, mutta jotta tämä onnistuu, tarvitsemme tiettyä yhteisymmärrystä jäsenvaltioilta, mutta yhdessä komission ja parlamentin kanssa toivomme, että pääsemme todella kaikkiin tavoitteisiin. Kiitän vielä kerran teitä kaikista kysymyksistänne. Ja kiitän jo nyt etukäteen tuesta, jota meille voitte osata jatkossakin ja tehdä yhteistyötä kanssanne, koska ainoastaan yhteisin ponnistuksin voimme päästä tavoitteisiimme. Ja yhteisin ponnistuksin voimme saada aikaan entistä upeamman ja vauraamman Euroopan. Kiitoksia, hyvä ministeri, tästä kattavasta vastauksesta ja kysymyksiin vastaamisesta kuulemme hiilidioksidipäästöistä ja autoista. Tiedän, että Irlannin puheenjohtajavaltiolla oli selkeä toiminta valtuutus tähän kysymykseen. Asiat eivät aina etene helposti, mutta toivottavasti voimme päästä tässä asiassa sopimukseen pikaisesti koska jos näin ei käy, niin tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti muihin asioihin ja kolmikanta neuvotteluihin. Emme pääse eteenpäin, eikä ole näin yksinkertaista enää neuvotella, jos lopputulos kyseenalaistetaan sitten yhden tai kahden jäsenvaltion toimesta. Eli viekää tämä viesti eteenpäin neuvostoon koska muuten varmasti luottamus tulee kärsimään pitkäksikin aikaa. Se, että ensin päästään sopuun ja sitten muutama päivä myöhemmin se kyseenalaistetaan, ei todella edistä asioita eteenpäin. Perään teiltä kestävyyttä, sitkeyttä ja onnea tuleville kuukausille me todella asetamme korkeat tavoitteet puheenjohtajakaudellenne, koska kuuden kuukauden kuluttua aika raja umpeutuu uuden lainsäädännön aloittamiseksi tältä osin. Joten toivomme todella, että teidän puheenjohtajakaudellanne mahdollisimman moni asia saadaan, saadaan vietyä päätökseen saadaan lainsäädäntö niin, että Eurooppa voi todella olla toimintakykyinen, saada aikaan paljon hyvää. Teillä on valtaisa vastuu kannettavanamme. Kaikkea hyvää ja toivon hyvää yhteistyötä kanssanne. Ačiū gerbiamas e, pirmininkė, mes tikrai Kiitokset e, puheenjohtaja. No me kyllä lupaamme teille, että teemme kaikkemme, jotta pystymme ratkaisemaan eh, nämä eri kysymykset mukaan lukien hiilidioksidipäästöt ja tulemme tosiaan pyrkimään maksimaaliseen tulokseen eh, neuvottelussa kaikkien kolmen toimielimen välillä. Yhteisymmärrys on tietysti tärkein tässä ja sen eteen tarvitaan yhteistyötä. Me puheenjohtaja kaudellamme tulemme tekemään tämän eteen töitä kunnianhimoisesti. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin Ruth Behrendt weiter hier zum nächsten Tag. No niin, sitten jatketaan seuraavan esitysistä kohta, mutta sitä pitää lykätä, koska eh, valmistelee Jutta Haukon toisessa kokouksessa. Eli lykkäämme sen käsittelyä, jatketaan kello 11 sitten uudestaan. Öö, maatalousministerin kanssa. Hän on tällä hetkellä monivuotisten rahoituskehittelyn neuvotteluissa. Eli nyt sitten pidetään taukoa kello 11 asti ja sitten, sitten iltapäivällä jatketaan äänestyksestä. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä palaamaan pikkuhiljaa paikoillenne, jotta voimme jälleen jatkaa töitämme. Esityslistan kohta viisi on kyseessä ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi keskus, keskuuteemme Liettuan maatalousministerin professori Vigilius Juknan. Tervetuloa. Aloitamme välittömästi esityksellänne. Sitten kuulemme koordinaattoreita ja muita kollegoita. Esityslistalla on seuraavan puolen aikana varsin paljon. Yhteisen maatalouspolitiikan suuri uudistus on vielä työn alla, mutta poliittisen sopuun asiasta on päästy. Sitten koko elintarvikeketjukysymys, se on aiheuttanut huolta tässä viime kuukausien aikana esimerkiksi väärät, vääränlaiset elintarvikkeiden merkinnät on ollut jatkuvasti esillä. Sofia Koni laati mietintöä asiasta Esimerkiksi kloonattuun lihaan liittyvä suhtautuminen, eli siihen pitää saada selkeä viesti nykylainsäädäntöön. Komissio pyrkii antamaan asiasta julkilausuman. Tämä on hienoa. Mutta tarvitsemme tai olemme saaneet kyllä erilaisia perusteluita ja selvityksiä asiasta, mutta usein nämä ovat olleet varsinaisia blankosekkejä ja siksi kuulutamme tässä perään, kuulutamme selkeitä sääntöjä lainsäädäntöön. Nyt sitten puheenvuoro teille ja sen jälkeen toimimme sitten niin kuin juuri äsken ehdotin. Olkaa hyvä, ministeri. Gerbemas pirmininkä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvä komission edustaja, hyvät naiset ja herrat. Liettua johtaa nyt ensimmäistä kertaa historiassa Euroopan unionin neuvostoa ja kertoisin nyt teille niistä painopistealueista, jotka liittyvät teidän toimivaltuuksiinne. Neuvoston puheenjohtajuus ja EUn, johon kuuluu nyt heinäkuun alusta 28 jäsentä, on meille valtava haaste, mutta se on samalla myös suuri mahdollisuus osoittaa, että pieni maa voi tehokkaasti ratkaista ongelmia. Puheenjohtajuuteen liittyy tietysti myös paljon vastuuta ja olemme valmiita kantamaan tätä vastuuta. Me pyrimme olemaan päätöksenteossa tällainen luotettava riippumaton välittäjä ja ottamaan kaikki osapuolet mukaan neuvotteluihin. Ja tavoitteenamme on, että kaudesta tulee tehokas, tulossuuntautunut niin, että päästään tällaisen uskottavaan, kasvavaan ja avoimeen Eurooppaan. Puheenjohtaja valtion edustajana haluan tehdä rakentavaa yhteistyötä teidän kanssanne. Te edustatte kumppanitoimielintä, ne olette lainsäädäntöelin ja pyrin todella pääsemään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin yhdessä teidän kanssanne, tuloksiin, jotka ovat parhaita kansalaistemme kannalta. Haluaisin toistaa sen, mitä ympäristöministerimme jo totesi. Eli sen, että meidän päätavoitteenamme tällä puheenjohtajakaudella on todella saada aikaan uskottava, kasvava ja avoin Eurooppa. Tämä tarkoittaa rahoitusvakuuden, vakauden, talouden kasvun ja nuorisotyöllisyyden edistämistä, sisämarkkinoiden tehostamista – ja alueellisen turvallisuuden säilyttämistä. Haluamme toimia vastuullisena puheenjohtajana kaikilla EUn toiminta-aloilla ja työstämme merkittäviä päätöksiä, joilla pyritään todellisen edistyksen aikaansaamiseen. Nyt haluaisin sitten keskittyä oman toimivaltani kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Liettua alkaa toimia puheenjohtajana tärkeässä vaiheessa, kun on, ollaan tekemässä on tehty tärkeitä päätöksiä, jotka liittyvät rahoituskehykseen. Tässä tärkeimpänä tavoitteena on kestävän, innovatiivisen ja ympäristöystävällisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan edistäminen EU:ssa. Pari viikkoa sitten päästiin toimielinten väliseen sopimukseen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Tavoitteenamme on että YMPn lainsäädäntöpaketin uudistus todella saatetaan päätökseen ajoissa. Ja tässä kiinnitämme erityistä huomiota tiettyihin siirtymäkauden sääntöihin, jotka liittyvät tiettyihin aspekteihin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Näiden sääntöjen olisi tarkoitus taata johda siintyminen nykyisestä kehyksestä YMPssä ja asetuksissa uuteen puitteistoon. Mitä sitten tulee yhteisen kalastuspolitiikkaan, siinä kiinnitämme eniten huomiota täytäntöönpanon alulle saattamiseen – ja asioihin, jotka on saatettava päätökseen. Yhteisymmärrys yhteisestä maatalous- kalastuspolitiikasta ja yhteistä markkinajärjestelystä liittyen kalastuspolitiikkaan ja vesiviljelyyn saavutettiin Irlannin puheenjohtajakaudella. Me haluamme työstää tällä kaudella kalatalous- ja kalastusrahastoa. vuosille 2014-2020. Nyt siitä on tarkoitus lähteä rahoittamaan kestävällä tavalla. Sitten elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja kasvien terveys. Elintarvikeketjuun liittyen on saatu komissiolta hyvin tärkeä paketti. Siihen kuuluu eläinterveys, kasvien äh, lisääntymisaineisto ja erilaiset toimet tällä alalla. Hyvä sääntely täällä alalla, lainsäädäntöön täytäntöönpano ja valvonta ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, jos haluamme saavuttaa takaisin kansalaisten ja kauppakumppaneidemme luottamuksen. Tämä on myös elintarviketeollisuuden kannalta tärkeää. EU:ssa on maailman korkeimmat standardit ja normit elintarviketurvallisuudelle, mutta olemme silti kokeneet hiljattain kriisejä, jotka liittyvät esimerkiksi elintarvikkeiden väärimerkintöihin ja väärentyihin tuotteisiin tai eläinten tautitapauksiin ja haluamme todella uudistaa ja päivittää alan lainsäädäntöä. Kuten tiedätte, tällä hetkellä meillä on noin 70 lainsäädäntöehdotusta tai lakia, jotka koskevat elintarviketurvaa ja nyt uudella, asetuksella, uudella komission ehdotuksella 70 on tarkoitus siirtyä viiteen ehdotukseen, jotka kattavat eläinten terveyden, kasvien terveyden, kasvien lisäysaineistoon liittyvän asetuksen, elintarvike- ja rehuketjun viralliset valvonnat ja sitten rahoituskehyksen. Nyt esittelen lyhyesti nämä kaikki asetukset. Uusi asetus, joka koskee eläinten turvallisuutta, pyrkii siihen, että säänneltäisiin entistä paremmin eläinten terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tässä taustana on ajatus se, että on parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa sairauksia. Pyrimme parempiin standardeihin ja yhteiseen järjestelmään, jonka kautta voidaan havaita eläintauteja, niitä voitaisiin valvoa paremmin ja voitaisiin myös estää tautien tarttuminen. Sitten asetus, joka koskee kasvin terveyttä. Tämän osalta luodaan uusia sääntöjä kasvin ja kasvin lisäysaineiston osalta, jotta voidaan estää kasveihin kohdistuvien kasvitautien leviämistä. kasvin lisäysaineistoasetuksessa pyritään entistä yksinkertaisempiin ja joustavampiin sääntöihin liittyen kasvin lisäysaineiston ja siementeen kaupan pitämiseen. Tässä otetaan huomioon lajien moninaisuus, metsät, ja näiden alojen saavutettu tieteellinen edistys. Tärkeä osa tätä pakettia on asetus, joka koskee virallisia rehuketjun valvontoja tai valvontaa. Ja tällä pyritään siihen, että valvontajärjestelmää voidaan uudistaa ja yksinkertaistaa ja valvontajärjestelmästä tulee velvoittava kaikille jäsenvaltioille. Haluaisimme, että elintarvike- ja rehun valmistusketjun kaikkiin osiin saadaan jälleen kohdistettua luottamusta. Tähän liittyy myös erilaisten eläinten terveyden, eläinten suojan, kasvin terveyden, kasvin lisäysaineiston liittyviä sääntöjä vuosille 2014-2020. Tällä rahoituskehyksellä on tarkoitus vahvistaa myös kansallinen rahoitus ja mahdollistaa myös toiminta kriisien aikana. Mitä tulee menoihin hallinnon osalta, tulemme jatkamaan irlantilaiskollegoidemme alulle panemaa työtä. Tämä rahoitusehdotus tehtiin kuukautta myöhemmin kuin muut paketin ehdotukset ja tämä saatiin vasta kesäkuussa. Ja ymmärrämme kyllä, että meidän on käsiteltävä tätä ehdotusta mahdollisimman pikaisesti. Ja siksi pyrimmekin pääsemään mahdollisimman nopeasti poliittiseen yhteisymmärrykseen asiasta. Toivottavasti te tässä valiokunnassa tuette meitä tässä asiassa. Sitten hunaja-direktiivi. Tässäkin pyrimme jatkamaan Irlannin aloittamia töitä. Direktiivi pyrkii siihen, että siitepöly määriteltäisiin luontaisena osatekijänä, ei ainesosana. Tämä on tärkeä asia meille, mutta ymmärtääkseni myös teille valiokuntana. Tiedän, että te olette antaneet tehtäväksi vaikutusten arvioinnin, jonka tuloksia nyt odotamme. Ja sen jälkeen aloitamme sitten toimielinten väliset neuvottelut. Sitten muihin komission ehdotuksiin. Pyrimme aloittamaan neuvottelut ja edistämään niitä seuraavilla aloilla eläinlääkedirektiivi, rehulääkedirektiivi, hygieniapaketti ja eläintautiasetus, samoin kuin elintarvikkeiksi kloonattavat eläimet. Ja samoin odotamme ja työstämme pakettia maataloustuotteihin tuotteisiin liittyvistä tiedoista. Pyrimme pääsemään tässä asiassa eteenpäin. Olemme sitä mieltä, että nämä ehdotukset vahvistavat tuottajajärjestöjen tahoja ja mahdollistavat, avaavat uusia mahdollisuuksia hedelmä- ja vihannesalalle. Aiomme myös neuvotella eri määräyksistä ja aloittaa neuvotteluja määräyksistä hedelmä- ja vihannesalalla. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, näin olen käynyt läpi tärkeimpiä puheenjohtajakautemme painopistealueita maatalous- ja kalastuspolitiikassa. Kuten näette, meidän täytyy ratkaista monia ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä. Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten vuosi ja siksi meidän täytyy tiedostaa vastuumme kansalaisia kohtaan ja meidän on tehtävä yhteistyötä sen eteen, että todella saamme parhaat mahdolliset tulokset aikaan. Kiitos huomiostanne ja vastaan nyt mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Hyvä ministeri, nyt otamme ensin koordinaattorit, joista ensin Linda McEvans. Keine. Ah, Dagmar Ruth-Behrendt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. vielen Dank, Herr Minister. Kiitokset ja kiitos hyvä ministeri. Te kerrotte meille hankkeesta. Ja ehkäpä voisitte vielä vähän kertoa enemmän siitä, että miten pitkällä työryhmien työskentely on, koska tämä kausi on lyhyt ja se kaikki, mitä mainitsit tuossa, niin ette varmaan kaikkea pysty hoitamaan. Kuitenkaan ei siihen, mikä ennustaja tarvitse olla. Eli voisitteko kertoa, että mihin aiotte keskittyä ja mitkä ovat prioriteetteja ja minkä kysymysten osalta uskotte, että asiat saadaan päätökseen? Sitten pari muuta asiaa Ensinnäkin sanoitte jotain ehdotuksesta elintarvikseksi tarkoitetuista klonattavista eläimistä ja tähän äh, tästä mainittiin myös ensimmäisessä puheenvuorossa jotain, mutta ette käsitellyt tätä sen tarkemmin. Komission on pakko ollut tästä antaa ehdotus jo jonkun aikaa sitten. Ja Amerikka on, amerikkalaiset ovat omalla hallitussivuillaan sanoneet, että komissio ei aio näin tehdä. Vapaakauppasopimuksen puitteissa ei tulisi minkälaista ehdotusta eläinten kloonaamisesta. Ehkäpä voisitte sitten itse omista lähdökohdistanne sanoa, että oletteko kuitenkin vakuuttunut siitä, että komissiolta on tulossa ehdotus ja sitten oletteko samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tällaiset kloonattavista eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet pitää merkitä, jos niitä tulee markkinoille, niin että kuluttajat saavat sitten itse päättää, että haluavatko syödä kloonattuja eläimiä vaiko eivät. Ja sitten mainitsit, sitten on viralliset elintarvike- ja rehutarkastukset meillähän on ollut pitkään jo tästä säännökset, ei siinä ole mitään uutta, mutta sitten jäsenvaltiot eivät ole näitä säännöksiä panneet täytäntöön ja eivät ole noudattaneet niitä ja se on ongelma. Ja se koskee myös rehua jo hullunleivän taudista lähtien. On kyllä ollut säännökset parikymmentä vuotta mutta sitten sanotaan, että jäsenvaltiot noudattavat näitä sääntöjä hyvin eri tavoin. Eli tuossa tilanne on varmaan ihan esimerkillinen, mutta kaikissa maissa ei kuitenkaan ole. Eli tuletko huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot katsoisivat kertaalleen itseään peiliin ja sanoisivat, että tulisivat siihen tulokseen, että ei ole mitään hyötyä vielä parempia sääntöjä antaa, jos kukaan niitä noudata. Ja sitten pitäisikö antaa määrärahoja näille tarkastajille, eläinlääkäreitä näitä tekevät, ei muuten lainsäädännöstä ole mitään iloa. Sitten mainitsitte kasvin lisäysaineistot. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että tällaiset pikkutilat ja luomutuotanto ovat tärkeitä. Ja haluaisinkin tiedustella, että voisitteko varmistaa sen, että kun näistä asioista neuvotellaan, niin tulisi selväksi se, että edelleenkin on mahdollista vaihtaa vapaasti siemen, siemeniä, kasvinsiemeniä ja ettei myöskään sitten lupamenettelyssä ja rekisteröissä syrjitä luomu, luomusiemeniä. No puheenjohtaja, minulla olisi kyllä hirveän pitkä luettelo vielä komission ehdotus ei ole kovinkaan selvä ja eikä siinä monestikaan mainita tai mitenkään huomioida pikkutiloja vaikkapa Liettuassa tai Saksassa. No, nämä ovat kolme asiakokonaista nyt kokonaisuutta. Olisi minulla muutakin asia vielä ollut, mutta jos näihin saataisiin vastauksen, niin hyvä niin. Esther de Lange edustaa kuulemma EPP-ryhmän koordinaattoria. Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Ensinnäkin pahoittelut äänestäni. Äänenikin kaipaa nyt lomaa, mutta toivottavasti se nyt kestää kolmen minuutin ajan. Niin, haluaisin kysyä teiltä kysymyksiä, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja erityisesti tähän elintarvikeketjuun. Yhteisessä maatalouspolitiikassa Irlannin puheenjohtaja kaudella saatiin sopimus tästä uudesta elementistä uudistettu, uudistuksessa, joka on tämä vihertäminen, josta sovittiin. Ja yksi komissaari, eli maatalouskomissaari, sanoi, että tämä on valtava menestys, tämä viherryttäminen. Ja sitten taas ympäristö komissaari itse asiassa kritisoi tätä sopimusta ja monet maanviljelijät myöskin kritisoivat tätä sopimusta. Eli kysyisinkin nyt puheenjohtajalta, että kuinka te takaatte, että nämä toimenpiteet täytäntöönpannaan. Ja tärkeämpää on se, että kuinka valvomme, tarkistamme, että viherryttämis toimenpiteillä on vaikutusta, koska tietysti voimme tarkistaa, että eh, maanviljelijä jättää 5 prosenttia maastaan käyttämättä, mutta itse asiassa minua kiinnostaa se, että tämä vaikutus, jonka haluamme, eli enemmän biodiversiteettia, saadaanko tämä aikaiseksi? Eli kuinka voidaan mitata ja valvoa tätä täytäntöönpanoa ja erityisesti vaikutusta, joka niillä on tai joka niillä ei ole, jotta tiedämme, että kumpi komissaari on oikeassa. Se, joka sanoi, että tämä on menestys, vai hän, joka on kriittinen tätä kohtaa. No sitten viimeinen kysymys liittyy tähän viihdyttämiseen vielä. Sanoitte, että haluatte innovatiivista ja kestävää maataloutta Euroopassa. No kuinka me takaamme sen, että innovaatiolla on myöskin sijansa viherryttämisessä, koska toimenpiteet ovat melko vanhanaikaisia, perinteisiä, ja voisi olla uudenaikaisempiakin tapoja taata vihreä, kestävä maa, maatalous ja miten näillä toimenpiteillä on paikkansa uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. No sitten tästä elintarviketuotantoketjusta. Prelo kollegani varmasti puhuu näistä valvonnoista, ainakin luulen niin, mutta kun itse olen esittelijä tässä elintarvikepetoskysymyksessä, niin huomasin, kun puhutin tästä valvontalainsäädännöstä, niin te sanoitte, että tässä pyritään samanaikaiseksi luottamus elintarviketuotantoketjuun Euroopassa, jota on vahingoittanut esimerkiksi tämä hevosen lihaskandaali. Tässä kollegani jo viittasinkin tähän asiaan. Olen pahoillani, että jos nämä valvonna, tai luulenpa, että jos valvonta jätetään kansalliselle tasolle, vaikka ne toteutetaankin jäsenvaltiossa, tämähän on suuri kysymys, mutta jos se jätetään vain jäsenvaltioiden huol, huoleksi. Sehän kuuluu jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin, mutta jos se jätetään tähän, niin me emme löydä ratkaisua, koska tämä toiminta on rajat ylittävää. Irlannissa on neljä yritystä mukana tässä hevosen skandaalissa ja kolme niistä on sellaisia, joita ei voida syyttää, koska petos, tai tämä petos ei tapahtunut Irlannin maaperällä. Eli Europolille tai muille jäsenvaltioille voidaan tiedottaa, mutta kukaan ei tiedä, että miten tätä tietoa käytetään ja että miten sitten tätä petosta me käsitellään raja, rajojen toisella puolella. Eli kuinka voidaan taata, että olisi tämmöinen Euroopan laajuinen lähestymistapa elintarvikepetoksissa ja että pidettäisiin huolta siitä, että elintarviketuotantoketju on oikeudenmukainen ja rehellinen. Kiitoksia ja kiitoksia, että kestitte minun ääntäni. Kiitos. Seuraava koordinaattori on Anna Rosbach. Tack formand, jag talar dansk. Kiitos. Minä haluaisin puhua Tanskaa. Ja kiitokset ministeri siitä, että tulitte tänne tänään. Toivottavasti pystytte panemaan täytäntöön nuo kaikki mainitsemanne hankkeet täällä. Minä istun. No ensinnäkin. Olen iloinen siitä, että kestävää kalatalous on teille tärkeä asia. Minä olen myös kalatalousvaliokunnassa ja me tosiaan puolamme kestävää kehitystä sillä alalla. Oli tosiaan kiva kuulla, mitä sanoitte siitä. Sitten minulla olisi kysymys vielä eläinten suojelusta. Sanoitte, että eh, ennalta varautuminen on parempi kuin jälkikäteistoimet, mutta no, eläimille annetaan tosiaan lääkkeitä jo ennen kuin ne ovat mitenkään sairastuneita siellä tällaisia ennaltaehkäiseviä lääkkeitä ja toivoisimme, että tämä ehdotus, joka koskee rehua ja lääkkeitä, tulisi pian. Ja meillä on tosiaan sellainen ongelma, että yhä enemmän tulee sairauksia, ilmantuu sairauksia, koska meidän syömämme elintarvikkeet ovat, sisältävät jo tällaisia resistenttejä kantoja, koska elintarvikkeiksi valmistetuissa eläimissä on näitä lääkkeitä käytetty. Eli tosiaan ihmisten terveyden kannalta tämä kehitys ei ole kovinkaan tyydyttävää. Ja sitten haluaisin kuulla tästä teidän mielipiteeni, eli että ennaltaehkäisy kyllä vain, mutta sitten mm, voimmeko tosiaan hoitaa tämän lääkekysymyksen toisella tavalla. Ja sitten eläinkuljetukset. Mehän kuljetamme e, eläviä eläimiä pitkin poikin Eurooppaa ja kolmansista maista. Ja kuinka me voisimme estää sen, että nämä elävät eläimet ovat rekoissa tuntitolkulla rajanylityspaikalla, joskus jopa 36 tuntia rekan lastissa ilman ö, ruokaa, juomaa tai edes varjoa. Eli tässä ei ole pelkästään elin, eläinten suojelusta kyse, vaan se vaikuttaa loppujen lopuksi vielä lihanlaatuukin, kun lihaan sitten tulee stressihormoneja näistä stressantuneista eläimistä. Eli tämä liittyy sekä elintasoon että lihan laatuun. Ja kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Kiitos. Seuraavaksi Margar- Margareta Auken vihreistä. Ja suljen listan. Tale, og øh, tak til, øh, til Kiitos. Mukava, että minäkin saan puheenvuoron. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte tänne hieman valaisemaan ja kertomaan näistä aloitteista. Tässä eräs tärkeä asia, jonka Dagmar Roth Berendt otti esiin, eli uuselintarvikkeiden osalta odotamme edelleen kloonattujen eläinten kohdalla nyt toimintaa ja tietoja. Tästä on, käsitelty, tästä on puhuttu jo todella pitkään ja eteenpäin ei näytetä pääsevän. kloonatut eläimet sinänsä eivät ole tässä tärkeitä, niitä ei kukaan pysty maksamaan elintarvikkeiksi kuitenkaan, mutta tärkeitä ovat kloonattujen eläinten jälkeläiset. Eli ne pitää todella merkitä selvästi niin, että kuluttaja on niistä tietoinen. Sitten geenimuunnetut organismit. Valiokunnassa on keskusteltu komission ehdotuksesta, joka koskee muutettuja säännöksiä – tässä on kuusi eri myrkkyä mukana ja uskotaan, että kyllä tämä saadaan läpi vietyä. Olen todella skeptinen näiden asioiden suhteen. Euroopassa halutaan paljon enemmän varmuutta. Testit kestävät vuosikausia ja haluan todella sen, että nämä myrkyt eivät pääse takaoven kautta kuin huomaamatta markkinoille Eurooppaan. Ja sanoisin myös, että on ollut kloonattuja eläimiä, joiden kohdalta testit eivät ole olleet kohdallaan. Näin EFSAkin on jo sanonut. Eli kyllähän tämä osoittaa jo jotakin, jos elintarviketurvallisuusvirastokin on asian re- reagoinut. Geeni, GMO-lobbarit ja muut eivät saa päästä Eurooppaan tällä tavoin. Euroopassa On puututtava todella tähän teollisuuden argumenttiin. Tämä on vihreille äärimmäisen tärkeää. Me kirjoitimme tästä eilen myös komission jäsen Borgille. Mutta no kuuluuko tämä nyt sitten meidän toimivaltuuksiimme? Kiitos. Nyt pääsimme ensimmäisen kysymyskierroksen loppuun ja ministeri saa vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. E, noriu visų pirma padėkoti visiems už įsakymą. Kiitokset, kiitokset kysymyksistä ja huomioista. Tosiaankin tällä hetkellä EUSA on paljon tärkeitä hankkeita ja tapahtumia, jotka koskevat elintarvikeketjua ja eläimiä. Ja haluaisin ensiksi vastata jäsen Rotbertille. Eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten on todellakin tähdellinen kysymys ja tiedän kyllä, mikä on parlamentin kanta tähän kysymykseen ja Liettuassa katsomme, että asia on tosiaan eettisesti hankala ja liittyy myös eläinten terveyteen ja tämän osoittivat jo neuvottelut Unkarin puheenjohtajakaudella. Silloin asiasta ei saatu aikaiseksi kompromissia. Ja me odotamme komission ehdotusta eläinten kloonaamisesta elintarviketarkoituksiin elintarviketuotantotarkoituksiin ja kun tuo ehdotus tulee komissiolta, niin sitten puheenjohtaja maa tulee luotsamaan neuvotteluita neuvostossa ja toivon, että kaikki kolme toimielintä, komission neuvosto ja parlamentti pystyvät eh, sitten pikaisesti sopimaan asiasta ja löytävät kompromissiin. Sen, sitä minä tulen tukemaan ministerineuvoston puheenjohtajan roolissa. Ja sitten näistä virallisista tarkastuksista Eli ehdotus, joka koskee näitä tarkastuksia, on tärkeä asetus. On Liettuan puheenjohtajakauden prioriteetti. Ja tässä täytyy pitää mielessä laaja-alaiset virallisten tarkastusten eh, säännöt jäsenvaltioissa. Ja tässä on kyse tietenkin elintarvikkeiden merkintävääräyksistä ja tässä vaiheessa ehkä vielä voida puhua mistään konkreettisista ehdotuksista, koska olemme vasta aloittaneet keskustelut neuvoston työryhmässä asiasta. Ja varmasti tässäkin valiokunnassa tulette keskustelemaan aiheesta vielä vilkkaasti. Eilen kollegani Mario Brillo tapasi tämän aiheen mietinnön esittelijän ja keskustella tärkeistä asioista. Toivomme, että tässä toimintavälinen yhteistyö toimii hyvin ja niin, että ongelmaan löytyy ratkaisu. Sitten kasvinlisäsaineisto ja kasvinsiemenet. Tässä tärkein prioriteetti lienee se, että saamme mahdollisimman yksinkertaiset säännöt aikaiseksi niin, että voimme vähentää hallinnollista rasitetta. Tässä täytyy tietysti huomioida kaikkien jäsenvaltioiden intressit. Vain siltä pohjalta tulemme löytämään kompromissin. Liittoa tulee tekemään tiivistä yhteistyötä tällä alalla Euroopan parlamentin kanssa ja teemme kaikkemme, jotta saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen siitä, miten muutetaan kyseistä säädöstä. Sitten muista prioriteeteista voin vielä sanoa, että tärkein ala on maksujen hallinnointi, kasvi- ja eläinten suojelun alalla. Ja mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämiseen, niin haluaisin siitä todeta, että haluamme ja meidän pitää kehittää kestävää maataloutta EU:ssa. Tämähän on yhteisen maatalouspolitiikan tavoite. Eli viherryttäminen on suuri edistysaskel myös innovatiivista ja kestävää maataloutta kohti. Ja tietenkään tämä ei tule onnistumaan yhdessä yössä, vaan tässä täytyy pikkuhiljaa ja johdonmukaisesti pyrkiä sitä kohti. Ja meidän täytyy luoda ensin ne säännöt tätä alaa varten. Yleisesti ottaen voisin sanoa, että tämä YMPn uudistus on sen edistämisessä on saatu aikaan saatu hyvä tasapaino ja viherryttäminen on ehkä yksi tärkeimpiä näkökohtia uudistuksessa. Koitamme säilyttää komission tärkeimmät ehdotukset ja täydentää niitä. Toivottavasti nämä ehdotukset nyt sitten tulevat mahdollisimman pian ja oikea-aikaisesti voimaan. Sitten tämä eläin, eläinten lihaskandaali, josta Ester Lange puhui pitkään. Hevosen liha asia siis. Tietenkin Tällaiset skandaalit eh, haittavat Euroopan unionin mainetta ja on myös vaikea saada kauppakumppanien luottamusta takaisin. Sen takia on tärkeää saada aikaiseksi avoimempaa sääntelyä, paremmin helpommin ymmärrettäviä säännöksiä tälle alalle. Ja mitä tulee tämän alan valvontaan, niin on tärkeää saada aikaan tehokas tarkastusjärjestelmä – Ja olen iloinen siitä, että komissio on tehnyt toukokuussa ehdotuksen virallisista tarkastuksista. Ehdotuksessa komissio on kaavaillut konkreettisia torjuntatoimia sekä myös seuraamuksia, tietyn asteisia seuraamuksia ja rangaistuksia ja liettua puheenjohtajavaltiona on pitänyt jo koko joukon työryhmäkokouksia, tai on päättänyt jo koko joukosta työryhmäkokouksia. Ja koitamme siis edistää näitä tärkeitä päätöksiä koko EUn kannalta. Toivomme, että neuvottelut etenevät neuvostossa. Mutta voi olla, että tätä asiaa ei saada valmiiksi meidän puheenjohtajakaudellamme. Olen varma, että tekin parlamentin jäsenet tulette tekemään hyviä ehdotuksia. Odotamme Delangen mietintöä elintarvikeväärennöksistä ja äh, elintarvikkeiden alalla tehtävistä tarkastuksista. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että elintarvikeväärennökset äh, ansaitsevat äh, poliittista huomiota. Ja siinä mielessä tämä merkintä, lihan merkintä kysymys oli esillä myös 14. on esillä 14. heinäkuuta ministerikokouksessa. Ja toivomme, että siinä vaiheessa vielä e, ja konkreettisesti esitellään tätä esitystä tarkemmin ja kuvaillaan näitä e, konkreettisia toimenpiteitä ja odotamme komission kertomusta pakollisista eh, lähtömaamerkinnöistä lihatotteissa. Sitten kiitokset eh, Anna Rosvahille kysymyksestä, joka koski näitä vastustuskykyisiä bakteereja. 2012 jo neuvosto antoi päätelmät aiheesta. Ja toivomme, että Toivomme, että päätelmät ja 2012 joulukuun parlamentin päätöslauselma esitys vastustuskykyisistä bakteereista edesauttavat sitä, että tähän asiaan löytyy ratkaisuja omalta osaltaan ohjeistavat komission valmistelutyötä. Komissiohan työstää direktiivin e, muuttamista e, eläinrehuista ja eläinlääkkeistä. Ja toivomme, että tässä ehdotuksessa sitten on muitakin säännöksiä kuin pelkästään eläinlääkkeiden saatavuudesta, niin että siinä olisi myös torjuta toimista säännöksiä näiden hyvin vastustuskykyisten bakteerien osalta. Ja aiomme aloittaa neuvottelut asiasta vastaavassa työryhmässä niin, että saamme neuvottelut käyntiin. Sitten eläinsuojelusta. Tosiaan nämä pitkät kuljetukset, pitkät kuljetukset ovat ongelma ja ne myös vaikuttavat lihanlaatuun. Sen takia tämä kysymys tulee ratkaista. Ja tiedän, että tämä kysymys on tärkeä myös parlamentille. Olen seurannut parlamentin keskusteluja asiasta 2012 jo annoitte julkilausuman, jossa todetaan, että eläinten kuljetukset eivät saisi kestää yli 48 tuntia. Anteeksi, kahdeksan tuntia. Ja odotamme siis komission ehdotusta, joka koskisi lainsäädäntö eläinten solmisen alalla ja siinä olisi sitten horisontaalisia säännöksiä. On hyvä, että komissio ryhtyy aloitteisiin, mutta on odotettavissa, että tuo ehdotus tulee vasta 2014 tai myöhemmin, eli siis vasta meidän puheenjohtajakautemme jälkeen. Tietenkin on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin eläinten suojelun alalla ja sitten tietenkin myös jo nykyiset olemassa, olevat, olemassa oleva lainsäädäntö on tärkeää. Sitä pitäisi panna yhtenäisellä tavalla täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Liitto on usein toistanut sen toiveen, että eläintenkuljetusten pituutta pitäisi rajoittaa ja tämä liittyy myös talouden tehokkuuteen. Sitten geenimuunnelluista organismeista on, äh, arvostamme kovasti tämä parlamentin kunnianhimoista kantaa asiaan ja parlamentti on äh, työstänyt ehdotusta eh, geenimuunnellun geenimuunneltujen organismien kieltämisestä EUn alueella viimeksi 2012 eh, maaliskuussa siitä keskusteltiin ympäristöneuvostossa, mutta silloin jäsenvaltiot eivät pystyneet sopimaan asiasta. Koska tämä asia kuuluu minun kollegani salkkuun herra Masuroniksen tehtävien piiriin, joka, jonka kanssa keskustelitte aamupäivällä, niin tietysti ymmärrän, että tämä geenimunneltujen organismien kysymys on tärkeä paitsi ympäristön, niin myös maatalouden kannalta. Ja tietenkin on tärkeää, että jäsenvaltiot itse tekevät päätöksensä GMO-viljelystä, mutta Tietenkin nämä toimet toteutetaan nykyisen EU-lainsäädännön nojalla. Kiitoksia. Und jetzt kommen wir zur zweiten. Kiitoksia kovasti nyt seuraavalle kysymyskierrokselle kollegoiden kanssa. Ensin Mario Pirillo. Puolitoista minuuttia kullekin, jotta pysymme aikataulussa. Eli yksi tai kaksi kysymystä voitte esittää kukin. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa maatalousministeri Juknan tervetulleeksi. On hienoa, että hän haluaa aloittaa tällaisen vuoropuhelun kanssamme erityisesti uudesta asetuksesta, joka koskee elintarvikeketjun virallisia tar- tarkastuksia. Itse olen parlamentin esittelijänä tästä aiheesta. Näin Euroopan unioni voi ottaa käyttöön entistä älykkäämpiä säädöksiä asiasta ja katsoa er- erityisesti täytäntöönpanoja. Tällä pyritään myös siihen, että sekä omien, omat tuotteemme että kolmansista maista tulevat tuotteet ovat entistä turvallisempia. Eilisessä kokoontumisessa näytti siltä, että on kaikki edellytykset päästä pikaisesti eteenpäin asiassa, kuten ministeri sanoikin. Minusta on äärimmäisen tärkeää todellakin kiinnittää huomiota tarkastuksiin, koska näin saadaan aikaan luottamusta kuluttajissa. Luottamus on kärsinyt esimerkiksi tämän hiljattaisen hevosen lihaskandaalin takia. Komission lainsäädäntöehdotus pyrkii harmonisoimaan lainsäädäntöä eri alojen välillä niin, että saataisiin käyttöön yksi yhteinen lainsäädäntöväline. Se, että on päädytty asetukseen eikä direktiiviin, on selkeä osoitus sitä, että halutaan johdonmukainen lähestymistapa asiaan niin, että ei käy niin, että päädytään erilaisiin tulkintoihin ja näin menetettäisiin tehokkuutta. Kysyisin seuraavaa, mikä on puheenjohtajavaltion kanta komission ehdotuksen siitä, että otetaan käyttöön koko elintarvikeketjua koskeva lainsäädäntökehus, siis näitä tarkastuksia koskeva lainsäädäntökehus. Kehys. Entä sitten se, että delegoiduin säädöksiin voitaisiin puuttua tiettyihin alakohtaisiin kysymyksiin. Ja vielä toiseksi Tässä asettu, tai asetusehdotuksessa on otettu käyttöön tietty maksu, joka pyrkii siihen, että valvonta tapahtuu mahdollisimman riippumattomalla tavalla. Joissakin jäsenvaltioissa valvonnat suorittavat julkiset toimijat ja toisissa taas yksityiset toimijat. Miten tähän aiotaan puuttua? Kiitos. Tämä ei välttämättä välittynyt aivan hyvin tulkauksesta, mutta sanon vielä, että pitäkää kiinni puheenajasta minuutti 30 siis. Merci, j'étais pas sûr d'avoir entendu mon... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin hyvä ministeri, kiitos, että olette tulleet tänne kokoukseemme. Tämä kysymykseni liittyy hieman siihen, mitä aikaisemmin jo totesitte. Olen osa tai myöskin yksi, joka on huolestunut näihin, näistä Yhdysvaltojen käynnistä keskusteluista, joka liittyy elintarvikkeisiin. Tämä klooni, teksti, sitä ei ole meille vielä esitetty. Ja tällä hetkellä GMO-kysymys on auki ja myöskin tämä siemenkysymys valitettavasti vaikuttaa siltä, että perinteiset siemenet, niitä ei voida käydä, käyttää enää Euroopassa. Eli nämä kaikki aiheet ovat sellaisia, josta haluaisin, että teillä olisi tiukka kanta puheenjohtajakaudellanne, jotta maatalousministeri voisi toimia siten, että kuluttajien turvallisuus taso joka on erittäin tärkeä Euroopassa, olisi prioriteettiaihe ja myöskin vapaa kauppa ei tuhoa niitä sopimuksia, joita olemme vuosien ja vuosien ajan rakentaneet. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Schnellhardt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Muutama lyhyt kysymys YMPn uudistuksen. Olen tässä varjoesittelijänä omasta ryhmästäni. Niin se, että tällä asetuksella luodaan sitä tehokkaampi järjestelmä petoksen torjuntaan, sitä epäilen kovasti. Hevosen liha skandaalia ei pystytty estämään. Valvontaa tapahtuu, jo tarkastuksia tehdään, mutta esiin nousee aina se kysymys tai asia, että seuraamukset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa tarvitaan muutoksia ja jäsenvaltioiden pitäisi pystyä yhden, yhdenmukaistamaan petosten osalta langetettavia seuraamuksia. Se, että poistetaan yritysten voittoja, ei yksin voi olla tehokas keino toimia, vaan tästä koituu haittoja myös kuluttajalle, joka on täysin syytön. Te neuvoston puheenjohtajan roolissa voitte nyt yrittää lähentää jäsenvaltioiden kantoja. Sitten delegoidut säädökset, tästä olen todella huolissani. Kuulisin näkemyksenne komission ehdotuksesta 854 asetus, joka toimii varsin hyvin. Jos siitä tehdään delegoitussäädös, niin silloin parlamentti ja neuvosto eivät juurikaan pysty enää vaikuttamaan asioiden kulkuun, vaan kaikki vastuulla komissiolle. Eli minä kyllä vastustan näitä toimia. En voi tätä hyväksyä, vaan tarvitsemme enemmän avoimuutta, ja sitä eivät delegoidut säädökset tarjoa. Kiitos. Seuraavaksi Danuta Hymnä, minuutti 30. E, Kiitoksia. Tervetuloa ministeri tänne valiokuntaamme. Haluaisin kysyä direktiivin uudelleen laadinnasta tästä, josta tulemme äänestämään. Tämä liittyy uusiutuviin energiavaroihin. Ja tämä on melko uusi direktiivi. Maanviljelijät ovat, tai niitä on, heitä on pyydetty tekemään erilaisia asioita hallitustensa toimesta. Ja tässä nyt ajattelen erityisesti sitä painetta, joka liittyy biopolttoaineiden tuotantoon. Ja vaikuttaa siltä, että maanviljelijöiden töitä täytyy jälleen kerran muokata tai muuttaa. Ja parlamentti on tämä käsitellyt teidän puheenjohtajakaudellanne todennäköisesti joudutte päättämään neuvoston kannasta. Teidän pitää päättää sellaisista asioista, kuten esimerkiksi mikä on se prosenttimäärä, joka biopolttoaineessa käytetään ja myöskin tämä koko maankäytön muutosasia liittyy tähänkin. Mitä voitte sanoa tästä? Mitä puheenjohtaja aikoo tehdä? Kiitoksia, Rava Hidner. Nyt toivottaisin tervetulleeksi Peter Liisen vierailijaryhmän. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Seuraavaksi kollega Morkunaite. Ačiū pirmininkė, ministrė malonu jūs pasveikint mūsų. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ehm, Onpa hienoa tervehtiä teitä täällä ministeri tämän teille varsinainen maratoni. Eilen eh, jo esittelitte hankkeita ja useita prioriteettihankkeita, jotka tulivat nytkin mainittua, mutta mä olisin kysyä muutamasta muusta aloitteesta. Jokin aika sitten tässä valiokunnassa käsiteltiin elin tarvikkeiden erilaista laatua eri jäsenvaltioissa ja komissa pyydettiin eh, tekemään asiasta jonkinlaista tutkimusta. Onko neuvostossa se ollut esillä? Bitte. Seuraava puhuja. Grazie Presidente. <clears throat> Eh, mi complimento intanto. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerille. Tämä hänen lähestymistapansa oli varsin käytännön läheinen. Ehkä maatalouspolitiikka on välillä jäänyt hieman varjon siinä mielessä, että se on jaettu useihin alasektoreihin ja katsomme usein pikemminkin ympäristökysymyksiä tai ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, mutta tämä kaikki liittyy siis maatalouteen. Viljelijä on yksi harva taho, jota tässä ei ole kriisin aikana oikealla tavalla suojeltu. Globalisaatio, myynti ja tällaiset kysymykset, häntä ei ole näiltä asioilta suojattu. Viljelijät kuitenkin pystyvät eh, ennaltaehkäisemään tiettyjä ilmiöitä, hydrologisia ja muita maahan kohdistuvia ilmiöitä, joita valitettavan usein näemme eri jäsenvaltioissa. Joskus näemme paljon monokulttuuri, siis yhden lajin viljelyä. Onhan sekin tietysti tyhjää parempi, mutta se vaikuttaa kovasti biodiversiteetin kapenemiseen. Hyvä ministeri, omassa puheenvuorossanne puhuitte kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin maataloustuotteiden markkinat Mitkä ovat ehdotuksenne sille, että lyhennetään tätä ketjumarkkinoille usein tässä koi turhallista haittaa viljelijöille. Sitten merkinnät. Tämä ei koske pelkästään lihatuotteita, vaan alalla on nähty hyvin erilaisia väärännystapauksia. Kysynkin teiltä, viinin ja muiden osalta, siis meillä on biomolekyläritekniikka, DNA-tekniikka käytössämme ja pohdin, eikö nämäkin piirteet pitäisi ottaa mukaan tuotteiden suojaan. Kiitos. Vielen Dank. Als... Kiitoksia. Vielä lopuksi Ljubcheva. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin onnitella ministeriä näistä alustussanoista ja myöskin niistä vastauksista, joita hän on jo antanut kysymyksimme. No haluaisin painottaa sitä, että jatkuva toimi kestävää maanviljelyn vuoksi edistämiseksi pitää sisällään myöskin tuen pienelle, pienille ja keskisuurille maanviljelijöille, erityisesti vihannes- ja hedelmätuotannossa. Tämä liittyy yleisluotoisempaan ongelmaan ja tämä ongelma liittyy myöskin kylien autiutumiseen maaseutu alueilla. Jotta voisimme pelastaa tällaiset kylät, niin meidän pitää tukea pieniä viljelijöitä. Ja uskon, että pitäisi tehdä toimia, jotta voimme parantaa maanviljelijöiden kilpailukykyä, koska tämä liittyy laatuun ja myöskin hintoihin. Äh, jos tuotteemme eivät ole kilpailukykyisiä, niin sitten meidän maissamme saamme tuotteita kolmansista maista, joskus laittomastikin. Onko teillä tulossa aloitteita tähän suuntaan, joka auttaisi meidän eurooppalaisia tuottajiamme markkinoilla? Kiitoksia. No niin, nyt ministeri saatte vastausmahdollisuuden. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja ehdotuksista. Kirsimme kaiken ylös ja yritän nyt vastata lyhyesti näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin on esittämä kysymys virallisista tarkastuksista. Totta kai pyrimme pääsemään asiassa mahdollisimman paljon eteenpäin Neuvottelut on kuitenkin vasta alkuvaiheessa ja tarvitsemme aikaa siihen, että voimme työstää mahdollisimman hyviä vaihtoehtoja ja päästä kompromissiin. Tarkastusten harmonisointi on tietysti meille prioriteetti. Jäsen valtioissa on kuitenkin erilaisia hallinnollisia tahoja. Hallintojärjestelmät vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen, mutta siitä huolimatta pyrimme pääsemään yhteisymmärrykseen tässä asiassa. Sitten Pagin kysymys koskee neuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Haluaisin korostaa, että nyt on aloitettu vasta ensimmäinen neuvottelukierros Washingtonissa. Ymmärrän kyllä, kuinka merkittävistä neuvotteluista on kyse ja seuraan niitä hyvin tarkkaan. Toivon, että neuvottelut sujuvat kitkattomasti, mutta on vaikea etukäteen ennustaa neuvotteluiden kulkua. Neuvotteluissa on noudatettava tietysti tärkeimpiä eläinten turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä periaatteita, mutta emme saa unohtaa myöskään kaupan esteitä, joita on purettava. Toivottavasti se onnistuu näissä neuvotteluissa. Sitten asetuksesta, joka liittyy virallisiin tarkastuksiin. Kuten sanoin, tänään järjestetään vasta tämän työryhmän toinen kokous neuvostossa, joten neuvottelut ovat todella vasta alussa. Käymme tiukkoja neuvotteluita ja syyskuussa raportoimme sitten edistyksestä. Sitten elintarvikkeiden merkinnöistä esitetty kysymys. Tässä asiassa olemme riippuvaisia komissiosta ja tällä hetkellä meillä ei ole säädöksiä näistä merkinnöistä. Voin vain mainita, että ensi viikon ministerineuvoston kokouksessa käsitellään hevosenlihaskandaalin os, lisäksi myös näitä merkintöjä. Sitten Himnerin kysymys biopolttoaineista. Valitettavasti tämä ei kuulu omiin toimivaltuuksiini, vaan energia- ja ympäristöneuvoston toimivaltuuksiin. Tiedän, että herra Masuronis, ympäristöministerimme, oli tänään täällä keskustelemassa kanssanne. Oma mielipiteeni maatalousministerinä on se, että meidän täytyy löytää tietty tasapaino näissä asioissa. Ja meidän on päästävä kompromissiin. Ja vielä lopuksi haluaisin ottaa esiin maa, pienet maatilat ja hed, hedelmä- ja vihannesalan. On jo tehty paljon pienviljelijöiden aseman vahvistamiseksi. Tätä asiaa käsitellään myös uuden, siis yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Ja tätä vielä jatketaan, tätä käsittelyä, mutta odotamme ehdotuksia hevi-alasta. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Toivotan teille tulevina kuukausina kärsivällisyyttä. Sitä todella tarvitaan, koska monia tärkeitä asioita on käsittelyssä ja varmasti tähän tulee vielä sellaisiakin asioita, joita emme oikein ole odottaneet. Toivottavasti saamme selkeitä vastauksia neuvostolta tärkeisiin kuluttajansuojakysymyksiin, elintarvikekysymyksiin. Tästä riippuu se, olemmeko toimintakykyisiä ja pystymmekö täytäntöön panemaan asioita, joita puoli miljardia eurooppalaista meiltä odottaa. Voimme, pystymmekö tuottamaan sellaisia elintarvikkeita, jotka todella ovat sitä, mitä etiketissä sanotaan. Nyt on aika ottaa asioihin selkeästi kantaa ja viedä asioita myös eteenpäin. Eli onnea ja menestystä teidän puheenjohtajakaudellenne. Meidän valiokuntamme on lainsäädäntötyön osalta kaikkein suurin parlamentissa ja me olemme todella kyllä valmiita kuuntelemaan teitä, hyvä ministeri. geht jetzt weiter in der Debatte und zwar wir No niin, nyt jatkamme keskustelua talousarviosta, eli siirrymme esitysestään kohtaan neljä. Jutta Haugus on ollut tässä erittäin joustava. Nyt kuitenkin käytämme ajan hyväksemme, jotta ehdimme sitten hoitaa äänestykset iltapäivällä. Pidemmittä puheitta Jutta Haug saa puheenvuoron yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014. Ole hyvä. Flexibility. Kiitokset. No, minä voin oikeastaan vain kiittää omasta puolestani valiokuntaa joustavuudesta. Tämähän oli alun perin suunniteltu paljon aiemmin, mutta minä en sitten onnistunut tätä aiemmin hoitamaan, koska olin yhteisryhmässä ja, ja sielläkin piti asioita viedä eteenpäin ja päätimme kyllä sitten jo hyvissä ajoin tuosta monivuotisesta rahoitusohjelmasta, mutta sitten tämä sitten heijastui näihin lainsäädäntöhankkeisiin. No, ensi vuoden budjettiin. Olette varmaan jo siihen komission ehdotuksen tutustuneetkin. Komissiohan teki sen ehdotuksen niiden lukujen pohjalta, jotka Euroopan neuvosto oli antanut 8. helmikuuta. Eli se tarkoitti sitä, että esimerkiksi maatalouspolitiikassa budjettikuria piti soveltaa, ja näin siis voidaan maksaa vähemmän maanviljelijöille kuin alun perin oli suunniteltu niiden sääntöjen mukaisesti, joiden puolesta heillä olisi ollut siitä oikeus, mutta se ei nyt ole mikään oikeus, oikea aihe tänään. Siis no, 142, 467 miljoonaa maksutomuksia, 136 000 miljoonaa maksumäärärahoja ja tänne nyt aika paljon porsareikä, tätä katsoa, miten se sitten kurotaan umpiin. Ja sitten tämä tarkoittaa tosiaan maksusitoumustolla nykyisen verrattuna miinus 6 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta miinus 5,8 prosenttia. Ja sitten katsotaan, että mistä sitten komissio ö, tulee käyttämään noita maksuja, joita se on ehdottanut, niin tätä varten nyt sitten uusia maksuja varten tulee 10 700 miljoonaa. Eli siis jos ajatellaan suoria maksuja esimerkiksi maataloudessa ja sitten vanhat laskut, jo, jo, joihin se jotka on nyt sitten ohjelmat jo toteutettu, niin nämähän täytyy tietysti sitten myöskin maksaa. Ja tämä tietysti sitten paitsi minulle, niin myös komission pääosastoille aiheuttaa tietysti päänvaivaa, että mahdollisesti sitten tämän seuraavan budjettivuoden aikana niin komissio ei pystykään maksamaan niitä summia, joihin komissio on sitoutunut ja kun komissio jo nyt näkee, että maksut, maksusta on pulaa ja nähtiin, että komissio on vaikeuksissa, niin komissio ei annakaan tällaisia ehkä näitä sitoumuksia ollenkaan. Ja tämä on sellainen kehityssuuntaus, joka on erittäin huolestuttava. Sen voi panna merkille hyvin huolestuneena, koska se ei myöskään vastaa edes Lissabonin sopimuksen säännöksiä, Euroopan unionin säännöksiä, koska lainsäätäjä hän on yhdessä parlamenttineuvoston kanssa, ja jos sitten tosiaan sovitaan tällaista sitoumuksesta, niin kyllä silloin komission pitäisi noudattaa ihan tarkalleen niitä lukuja, jotka budjettiin on kirjattu. Ja mm, tämä sitten meidän kannaltamme on erityisen huolestuttavaa, koska se budjetti, joka meitä koskee, jota me vastaamme, niin sehän on vain pieni osa kokonaisbudjettia. Ja nolla 0,28 prosenttia. 0,28 prosenttia on varattuna LIFE-ohjelmaa varten ja sitten kansanterveystoimintaohjelmaa, niin kuin joka kerta, niin komissio ja neuvosto haluaisivat äh, paiskata sen ikkunasta ulos, mutta äh, sitten kun ajatellaan kilpailukykyä ja innovaatiota, niin kyllähän silloin terveys on erittäin tärkeää ja meidän kansanterveystoimintaohjelmamme sitten kuitenkin saa vain 0,04 prosenttia. Eli tämähän on äh, ihan käsittämätöntä. Ja sitten tämän lisäksi vielä, niin sitten live ohjelmaa ei panekaan toimeen enää komissio, tämäkin on uusi juttu nytten, vaan siitä tulee vasta tämä laajennettu innovaatio- ja kilpailukykyvirasto. Ja se sitten panee siis LIFE-ohjelman täytäntöön. No miksi näin on käynyt, niin no sehän on tietysti selvää. Tässä on tällainen ulkoistamistrendi komissiossa, joka vain vahvistuu. Ja ei sekään ihan ongelmatonta ole. Mutta komissio nyt sitten vaan sanoi, että jaa, tässä nyt sitten nämä hallintokustannukset ö, otsakkeessa viisi ovat ö, syynä. Eli hallintomenot tästä ohjelman toimenpanosta pystytään tällä tapaa ulkoistamaan sitten noista pois noista toimintamenosta. Eli se, mitä life ohjelmaan saadaan, niin sitten siitä menee osa vielä näihin hallintomenoihinkin. Ja se nyt ei kyllä kovinkaan iloiseksi tee. Mutta en nyt halua tätä hirveästi pitkittää. Haluaisin vain vielä sanoa pari sanaa virastoista. Tässäkin komissio on ottanut sellaisen lähestymistavan, mitä me emme kannata. Tämä ei kertaa kaikkiaan käy. Komissio on jo pitkän aikaa sitoutunut siihen, että kaikki hallintokustannukset, niitä pitää painaa alas. Ja sen myötä henkilöstö kaikissa toimielimissä, siitä pitäisi vähentää 2017 mennessä 5 prosenttia. No, mikäpä siinä, ja kaikki virastotkin sanovat, että no, koetetaan pyrkiä siihen, mutta sitten sillä välillä komissio sanoo, että ei riitä, että vähennetään 1 prosentti per vuosi, siis vuoteen 2015 mennessä yhteensä 5 prosenttia. No muutamat olisivat voineet ehkä vähentää 2 prosenttia, mutta komissio että ei se riitä, vaan vielä 1 prosentti lisää pitää vähentää. Ja sitten kaikki henkilöstö kootaan ikään kuin yhteen jonkinlaiseen pooliin. Ja sitten pitää katsoa, että no, miten nämä sitten jaetaan olemassa oleviin virastoihin ja sitten mahdollisesti luota, uutena luotaviin virastoihin. No sieltä sitten myöskin pitäisi saada henkilöstöä. Eli siis kaiken kaikkiaan kaikkiin eri luokkaan shokkiin, kun olemme sanoneet, että tässä pitäisi tehdä tällaisia siirtoja, mutta sitten toisaalta kuitenkin henkilöstöä voidaan pyörittää miten vain ja tätä, mutta tietenkin myös näitä hallintokustannuksia. Ja mietimme, onko tämä ylipäätään varainhoitoasetuksen mukaista. Pitää tätä katsoa vielä vähän tarkemmin, koska tautinekäisiä valvontakeskus ja mm, ympäristövirasto eivät ole niinkään tässä nyt huolestuneita. Ne ovat aika vakaita myös rakenteensa puolesta, mutta sitten kaikki muut EFSA, tarvikevirasto esimerkiksi, joka saa uusia tehtäviä ja meiltäkin saa uusia tehtäviä, koska me aina vain vaadimme tätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja emmekä pelkästään me, vaan myös muut valiokunnat. Ja eikä tähän sitten kyllä päästä, jos aina vain henkilöstöä leikataan. Ja sitten lääkevirasto ja kemikaalivirasto, näistä ei tarvitse edes puhua, siellähän tietenkin tarvitaan lisää henkilöstöä ja sitä ei edes makseta budjetista, koska eh, sen rahoittaa elinkeinoelämä. Siellähän kaikki nuo palvelut, joita lääkevirasto tai kemikaalivirasto tuottavat, niin elinkeinoelämälle, niin nehän perivät siitä, niistä maksuja. Mutta siitä huolimatta komissio sanoi, että ei käy, vaan koko tästä henkilöstö poolista, eh, tämän koko henkilöstöpoolin mukaisesti pitää sieltäkin leikata 2 prosenttia. Pyytäisin nyt teitä kaikkia yhteysihmisiä, jotka olette tekemissä virastojen kanssa, niin olkaa yhteydessä virastojen kanssa ja katsokaa vielä tosiaan näitä budjetteja, eikä pelkästään tosiaan näitä henkilöstökustannuksia, vaan muitakin määrärahoja ja selvittäkää, että onko se ylipäätään realistista ja minkälaisilla summilla ö, sitten, minkälaista summista loppujen lopuksi puhutaan ja vai pitäisikö muuttaa jotain. Ja silloin nämä yhteysihmiset ovat varmasti oikea taho tätä hoitamaan. Tietenkin minäkin ö, tulen näin tekemään ja olenkin ollut jo yhteydessä useamman kuin yhden viraston kanssa eikä se koske pelkästään niitä virastoja, jotka koskevat ympäristövaliokuntaa, vaan kaikkia virastoja. Ja tässä on aikamoisia ongelmia siis havaittavissa. Eli en ole kovinkaan hyvällä tuulella, kun näin tällaisen talousarvioesityksen. Ja varsinkin, kun sitä pitää vielä muuttaa, kun monivuotiset äh, rahoituskehysneuvottelut ovat sitten myöskin vielä eh, siellä sun täällä vaatineet etupainottamista. Eli se tarkoittaa sitä, että komissio tulee jättämään vielä tällaisen korjaavan lisätalousarvioesityksenkin. Ja toivottavasti sekin ei sitten vielä omalta osalta vaikuta kielteisesti tähän kaikkeen. Ai niin, sitten vielä jotain aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika pilotti hankkeita ja valmistelutyötä varten on 17. tätä kuuta, eli ensi viikolla. Ja sitten määräaika tarkistuksille itse mietintöön ja budjettitarkistukset ovat 28. elokuuta. Tässä ollaan siis nyt vähän jälkijunassa, mutta me saamme tämän ehdotuksenkin niin myöhään, että eihän se nyt mitenkään muuten onnistu. Ja viides päivä syyskuuta vissiin äänestetään. Kiitos. Nyt kollegat saavat puheenvuoron. Jose Manuel Fernandes senior, ei junior vaan senior. En primer lugar quería eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin onnitella sitä, mitä Jutta Haug on tehnyt. Ja se, että hän on suoriutunut tästä tehtävästä tavanomaisin taidoinsa. No, meidän kantamme on se, että tämä rahoitus- ja finanssi- äh, talouskriisi, sen ei pitäisi mitenkään vähentää sitä kunnianhimoa, joka EUlla on ympäristöasioissa ja EUn johtoasemaan sen ei pitäisi vaikuttaa. Meidän pitää painottaa sitä, että 7.8. helmikuuta neuvosto päätti, että 20 prosenttia monivuotisista rahoituskehyksistä menee ilmastonmuutos kysymyksiin eli ympäristökysymyksiin. Ja on tärkeää, että me tutkimme sitä, että kuinka tämä 20 prosenttia istuu budjettiin ja kuinka se sitten hajotetaan budjetista. Ja on tärkeää muistaa, että 2014 on se vuosi, jolloin monet, monia ohjelmia aloitellaan. Luulenpa, että tässä menee jonkin aikaa, kunnes nämä ohjelmat sitten saadaan käynnistettyä. Ja 2014 vuonna meillä ei ole paljonkaan joustovaraa koska rahat, joita ei käytetä vuonna 2013-2014, niitä ei sitten siirretä vuodelle 2015, vai vasta sen jälkeen aina raha siirtyy ikään kuin seuraavalle vuodelle, josta ei ole käytetty. Joten on tärkeää, että painotamme sitä, että ympäristöohjelmien pitää mennä eteenpäin nopeasti, mahdollisimman nopeasti heti kun ne on käynnistetty ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Jutta Haug tutki näitä prosenttiosuuksia jokaisen ohjelman osalta. Tämä on hieman vaarallinen lähestymistapa, koska ympäristöohjelmien pitää itse asiassa liittyy myös kohesiopolitiikkaan, niin ne pitää olla ikään kuin laaja-alaisemmin eh, tutkittu. Ja meidän pitää muistaa, että emme voi sanoa, että esimerkiksi live-ohjelmasta on leikattu, vaikka se on kyllä totta, siinä ei ole mitään väärää, että sanoo näin, mutta meidän pitäisi kuitenkin tehdä selväksi, että meillä on tämä 20 prosenttia, josta neuvosto on päättänyt, ja kaikki politiikan alat, erityisesti kohesiopolitiikka, silläkin on ympäristöulottuvuus. Ja paljon investointeja on toteutettu ympäristöalalla. Siksi on tärkeää, että kun ajatellaan ympäristömenoja tai ilmastonmuutostorjuntamenoja, eh, niin ne pitää sel- selittää selkeästi, jotta kansalaiset ymmärtävät, mitä me täällä teemme. Lisäksi on tärkeää painottaa Eurooppa 2020 tavoitteita ja niiden ympäristöulottuvuutta. Kaikki äh, rahat, jotka menevät horisontti 2020 ohjelmaan tai äh, rahoitusvälineisiin tai kohesiopolitiikkaan, niin niiden pitää kaikkien äh, vaikuttaa meidän ympäristötavoitteemme saavuttamiseen. Kiitos. Seuraavaksi Dagmar Rothberent. Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin huomion liittyen siihen, mitä Jutta Haug sanoi virastoista. Katsoin tässä ympärilleni. Onko täällä paikalla komission edustajia? Pääosastoista en näe täällä ketään. Ehkä olen väärässä. Minusta on aina hyvä, kun kriisiaikoina pyritään nyhtämään rahat kasaan sieltä, mistä ne löytyvät. Mutta kun katsoo, miten komissio käyttää rahoja muualla, niin tuskinpa kassat ovat mitenkään tyhjillään. Se, mitä virastojen varalta on nyt ajateltu, on todella uskomatonta. Tietysti voidaan pohtia säästömahdollisuuksia virastojen osalta, tästä olen yhtä mieltä. Enkä kuulu myöskään niihin, jotka aina sanovat, että tämä koskee vain muiden valiokuntien virastoja. Kyllä minulla olisi ajatuksia myös omien, tai meidän valiokuntammekin virastojen kohdalta sen suhteen, missä voitaisiin säästää, mutta ennen kuin lähdetään näihin toimiin, niin vanhanaikaisesti kyllä – Pitää ensin saada käsitys toimista ja mahdollisista käytettävistä olevista kapasiteeteista. Ei voida valita tällaista lähestymistapaa, jonka mukaan jokaisen viraston kohdalla säästetään kaksi tai mahdollisesti kaksi plus yksi prosenttia. Ja jos sitten tarvitsen rahaa tai henkilöstöä, niin sitten varat kohdennetaan uusille virastoille. Tämähän on täysin pähkähullu lähestymistapa. Ja vielä tiukemmaksi tämä menee, kun katsotaan eri virastoja. Ensinnäkin lääkeainevirasto, se saa 80 prosenttisesti rahoituksensa muualta kuin Euroopan unionin talousarviosta, josta tulee vain 20 prosenttia rahoituksesta. Ja jos komissio aikoo säästää nyt vaikka sitten nämä kaksi prosenttia EMAN talousarviosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että myös tämä muualta tulevan Sanofin, GlaxoSmithKlinein ja muiden rahoittama osuus, jotka maksavat siis tuotteistaan, niin vie tai rahoja suunnataan sitten muualle perustettaviin rahastoihin. Onhan tämä solidaarista, mutta sillä on vaikutuksia, jos säästää 2 prosenttia eman kokonaista budjetista, niin silloinhan se merkitsee oikeastaan paljon suurempaa osaa kokonaissäästöistä. Jos sanon, että minulla on tuhat euroa ja säästän tästä 2 prosenttia, niin nämä ovat 50 euroa sitten mutta tämä kaksi prosenttia viittaa kokonaissummaan, eikä pelkästään siihen osuuteen, josta itse olen vastuussa. Eli kokonaisuus, kokonaisosuus on tietysti sitten suurempi. Tämä johtaa myös sitten EMAn henkilöstö- ja kapasiteettiongelmiin ja niiden tehtävien hoidollisiin ongelmiin, jotka me olemme virastolle määränneet. Me määrämme aikataulusta, jonka aikana asioiden on tapahduttava. Ja Barroson kabinetin jäsenten kanssa olen tästä keskustellut, koska herrat Borg ja Lewandowski. No molemmat sanovat minulle, että he eivät voi tehdä mitään. Aloite tulee puheenjohtajalta. No, yritin sitten keskustella puheenjohtajan kabinettipäällikön kanssa asiasta, mutta me kaksi kertaa. En ole aivan varma, ymmärsimmekö toisiamme oikein. Sanoin selvästi, että jos minä olisin lääkeainevalmistaja, niin nostaisin kanteen tuomioistuimessa. Tässä on kyse minun maksamistani maksuista, jotka 70 prosenttisesti palaavat sitten jäsenvaltioille, jotka rahoittavat täysin laittomasti sivumennen sanottuna näitä toimia uudelleen. Eli tämähän on täysin hullua. Ja mä olen Jutta Haukin kanssa yhtä mieltä sitä, että tämä on täysin laitonta. Eli emman kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että 20 prosenttia ei säästetä näistä 20 prosentista, joka tulee siis EUn talousarviosta, jonka voin ymmärtää, vaan 2 prosenttia pitäisi siis säästää emman kokonaisbudjetista. En usko, että asia on aivan loppuun asti tässä nyt mietitty. Lewandowskin neuvonantaja jostain. Koskaan tiedä, onko hän Lewandowskin neuvonantaja vai jäsenvaltioiden neuvonantaja. En tiedä, ovatko neuvonantajatkaan siis täysin perillä asioista. Ja nyt kysyn budjettivaliokunnan jäseniltä. Pyydän teiltä että auttaisitte nyt näitä henkilöitä ymmärtämään Lewandowskia, Barroso ja muita ymmärtämään, ymmärtämään sen, miten leikkaukset tehdään. Eli velvoitteet pitää edelleen hoitaa, mitkä ovat velvollisuudet parlamenttiin nähden – Mielestäni tämä lähestymistapa, joka on valittu, on täysin väärä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voisimme palata tässä komission, tai siis pahoittelen tässä komission edustajan puolesta, koska siirsimme tämän asian käsittelyä sen takia komission ja sen ei, tai edustaja ei ole paikalla. Tehtävät virastoilla lisääntyvät, resurssit vähenevät ja löydämme virheitä, eikä tämä käy. Ja valiokuntana meidän täytyy todella keskustella siitä, miten tilannetta käsitellään, miten siihen reagoidaan, koska ei voi olla niin, että tehdään tällaisia leikkauksia Varmasti on virastoja, joiden osalta voidaan leikkauksia tehdä, jotka eivät tee paljoakaan lainsäädännön edistämiseksi, mutta on virastoja, jotka tekevät hyvää työtä, mutta ne ovat täysin kroonisesti alirahoitettuja, mutta työtaakka lisääntyy lisääntymistään. Ja tästä koituu kyllä loppujen lopuksi sitten melkoiset seuraukset. Haluaako esittelijä nyt vielä lisätä tähän jotakin? aika on oikeastaan jo ylitetty. Ehkä kuulemme nyt vielä sitten esittelijältä tästä, tai hän sanoi jo määräajat, eli 17.7. pilottihankkeiden määräaika 28. Toinen määräaika. Ja sitten käsittelemme tätä 5.9. valiokunnassa. Ja sitten iltapäivällä tulemme tänne äänestämään. Ottakaa äänestyskorttinen mukaan mitään, mitään tekosyitä en aio kuunnella kengistä tai muista. Korkokengät jalassa ei voinut hakea korttia, eli tulkaa sitten äänestämään.